Guten Morgen. Oikein hyvää huomenta. Olen täällä hiukan eksyksissä näin suuressa salissa. Toivotan teidät kuitenkin kaikki tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen. Esityslista, niin kuin kaikki tiedätte, muuttui jo kolme päivää sitten. Rouva Ferhäinin mietinnöstä ei äänestetä kohta viisi, koska vastuuvaliokunta Eikö täällä ole? Täällä ei ole englannin tulkkausta. Teettekö te sitä? Okei, okay, I, do, I do it in English. Taidan puhua sitten englantia. Change the agenda. Niin, esityslistaa piti muuttaa. Se muutettiin jo kolme päivää sitten. Teillähän tästä ilmoitettiin. Tosiaan näistä kahdesta Verhaenin eh, tekstistä ei voida äänestää siitä syystä, että se valiokunta, joka on vastuussa asioista, ei vielä ole omaa äänestystään toimittanut. Difficult, uh, items. Eli tässä meidän täytyy todella syventyä näihin asioihin, ymmärtää, ymmärtääksemme, mistä on kyse, koska kyse on tärkeistä asioista. Rouva Hannibal, huonohan tämä minun englantini on, mutta ymmärsitte kuitenkin toivoakseni. Hyvä. No niin, voidaanko esityslista siis näin muutettuna hyväksyä? Hyvä. Sitten kohta kolme. Meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat. Jos teillä jotain huomioita on, niin ilmoittakaa kokouksen loppuun mennessä, muuten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Toimiiko se englannin kanava nyt? Eikö vieläkään? Juu. Ei kun tulkatkaa nyt ihmeessä, en minä halua tätä kamalaa englantia puhua koko aamua. Haluan puhua saksaa. No joka tapauksessa minun tulee ilmoittaa, että tämä kokous lähetetään internetissä suorana lähetyksenä. Kuka hyvänsä voi sitä sieltä seurata. Ja tulkkaus meillä on bulgaariaksi. Niin, meillä ei ole Bulgaria, Tsekkiä, Virroa, Latviaa ja niin edelleen. Slovenialaiset ovat paikalla ja muut ymmärtävät varmaan sitten minun englantianikin. Ah, Entschuldigung. Ja. Ah! Slowakei. Ganz laut. okay. Hey, English now. Wunderbar. No niin, ja nyt se englantikin toimii. Kiitos. Eli jatketaan saksan kielellä. Urheilu. Tämä nyt oli tämä kaikkein tärkein aihe ylipäätään, eikö totta? Kaikki Euroopan parlamentissa katsovat, että heidän tulee ja he voivat jotain urheilusta sanoa. Kyllä minä tämä ymmärrän, mutta olihan tämä aika hankalaa kollega Fisasille saada tämä paketti sitten kasaan. Meillä on siis Fisasin mietintö. Tehän tiedätte, että Meillä oli joitain muitakin mietintöjä, Matrotakisin mietintö, samoin Unkarin nykyisen presidentin mietintö urheilun roolista kasvatuksessa ja sitten meillä oli mietintö ja nyt tämä urheilu eurooppalainen ulottuvuus mietintö. Tämä on hyvä niin, koska uudessa sopimuksessa ensimmäistä kertaa sana urheilukin löytyy ja näin toivoakseni saamme hiukan lisätoimivaltaa urheilunkin alalla. Herra Fisas 14. heinäkuuta esitteli oman mietintöluonnoksensa. Siihen tehtiin 339 tarkistusta ja kuusi muuta valiokuntaa on antanut meille lausunnon tähän mietintöön. Hienoa. Herra Fisasille voi vain todeta, että haluamme häntä kiittää sitä, tähän on näin kovasti ponnistellut saadakseen aikaan hyvän asiakirjan ja toivottavasti tämänpäiväisessä äänestyksessä saamme aika johdonmukaisen lopputuloksen, jossa ei ole sisäisiä ristiriitoja, koska jos näin kävisi, niin sitä olisi ehkä aika hankala saada muille äh, läpi. Jos Santiagolla on vielä jotain sanottavaa, niin olepa hyvä. No kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset Doris. Ennen kaikkea halusin kiittää kaikkia kollegoitani, erityisesti varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Yhteistyön henki on toiminut aivan loistavasti ja niin kuin sanoit, haluamme asiakirjan, joka on johdonmukainen ja urheilun linjan mukainen. No, Katalin Ivan on tehnyt kovasti työtä kanssani, samoin Alden, Liam Alford, joka oli hänkin erittäin yhteistyöhaluinen. Äh, McClarkinin tuki on myös ollut tärkeää. Joistain asioista olimme hiukan eri mieltä, mutta kyllä hänen panoksensa olivat erittäin hyödyllisiä tälle tekstille nekin. Samoin vihreiden esittelijä, joka nyt ei ole paikalla, koska hän on tällä hetkellä Kataluniassa vaalikampanjaa ajamassa, niin myös hän teki hyvää yhteistyötä niin Ja Mari-Kristin joka oli Kuen varjoesittelijä hänenkin kanssaan. Siis kaikkien näiden varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö toimi kyllä valtavan hyvin ja haluan heitä kaikkia kiittää. Ja tietenkin haluan kiittää valiokunnan sihteeristöä, Rita erityisesti, joka on kyllä kovasti tässä tehnyt työtä. Ja samoin haluan kiittää kaikkia avustajia, eri varjoesittelijöiden avustajia, koska tarkistuksia oli koko joukko. No eivät kannat nyt kovin kaukana toisistaan olleet mutta eivät ehkä niinkään äh, toisistaan kaukana, mutta aika painokkaita. Ja siksi mm, oli hyvin tärkeää, että saisimme, saisimme nämä kaikki asiat äh, hyvin yhteen. Ja mm, tähän avustajat ja kaikki kollegat kovasti pyrkivät. Toivottavasti äänestys sujunut hyvin ja saamme aikaan lopputuloksen, joka on hyödyksi urheilulle, koska siitähän tässä on kyse. Kiitos. No kiitokset Santiago. Sillä aikaa kun puhuit, ystäväsi Ivan onnitteli ystävänsä Neventa Lovaa syntymäpäivän johdosta, joten on onnittelut meiltä kaikilta parhain kollega. So jung möchte man noch einmal sein. Na? Gut. No niin. Sitten äänestetään. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen, hetkinen. If. if Deutsche Amendment 126. mein Gott, das ist ja furchtbar hier. Big thing. It's a big thing. Yeah. 162. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi fem puolesta Oh. Aha, sekin raukesi. Tämähän on aivan kauheaa. Minä yritän nyt keskittyä vähän paremmin. Pyydän anteeksi. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 15 puolesta, 12 vastaan hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Pyytäisin, että selkeästi osoittaisitte kantanne. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Eikö? Was habe ich denn für ein komisches Ding hier? 83 4. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88. Mitä? Eikö teillä ole tulkkausta? Emme pysty seuraamaan, missä mennään. Avasi. Ah, euh, Jaa. 88. Tarkistus. 88, joka on sivulla 5. 88, sivulla 5. Puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. 89 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 14, 14 ääni hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 seuraavalla sivulla sitten ei sitä minulla ole täällä missään. Ei kun juu. 123 puolesta vastaan tyhjää. 123. Se on jopa kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytti. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa 123 tarkistuksesta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 15, 15 hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Mitä ihmettä minä touhuan tänä aamuna? Pyydän anteeksi. Tosiaankin, olette oikeassa. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 138. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 8 vastaan. 139 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan vielä. 151 puolesta vastaan. Ei voi olla totta, että mitä sinä Maria? Siis oletteko te puolesta vai vastaan? 151. 151. Hmm. Niin. Puolesta. Muuten kerron tämän Marialle. vasta tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. vasta tyhjä Hyväksytty. 155. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 156 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175, 176 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 20. Tarstus 20 Imko, juuri puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 184 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 185 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 187 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 7. IMKO 7, se on sitten jo siellä etempänä, edempänä ja juri puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 196 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197. Kyllä, juu. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta. Enthaltung abgelehnt. Vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 209. Voi luojan tähden, mistä se löytyy. Jaha, täältä. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 211 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 mm, Shakkelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225, ai niin se onkin vedetty pois. 227 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hyvä, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 233 puolesta hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Kompromissi 16 puolesta vastaan vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ich finde es nicht. Ach, da unten, Juri 6. Okay, wer ist dafür? Kuusi Juri kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta. Ei kun, anteeksi, 254. 254. Siis... Jaha, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Ensin 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 253 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys on alkanut. 253. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänin 22.6. Sitten 254 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 18, missä on kompromissi 18. Kompromissi 18 puolesta vasta tyhjä hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Libe 4. Äänestys on päättynyt. 14.14 14 hylätty. 280 Ky- Mitä? Which one? So, which one? Mikä? Okay, we repeat. Toistetaan. Toistetaan Libe 4. Äänestys on alkanut. Libe 4 puolesta. Closed. Äänestys on päättynyt. Mitä? Vote is closed. No niin, äänestys on päättynyt. Sogar noch mehr jetzt. 13. Aha, 13.15 hylätty. Hylätty edelleen. Vieläkin selvemmällä enemmistöllä. Sitten 288 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 294 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300, 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta. Santiago, eikö? Ai se raukeaa, niinkö? Jos niin sanotte. Well, The whole is not adopted. Yeah. And one part was adopted, part two was adopted. Yeah. So therefore we go to three. We have to go to three. Kyllä, 307 on äänestettävä, koska yhtä osaa edellisestä ei hyväksytty. 307 puolesta vastaan. Hyväksytty. 389, ei, 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 ja 12 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 ja 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos ensimmäinen osa... Jaha, 322 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 325 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 326 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 328 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 329, 30 ja 31 identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 339 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, suullinen tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 32. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 11 ja 19 äänin. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta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 vastaan. Puolesta vielä vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, suunnilleen tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 Voidaanko mennä ykkösestä 12 yhtenä ryhmänä? 1-12 yhtenä ryhmänä puolesta. YKK 4, 5, 6, 7, 8, 12 vasta, tyhjä, Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envin lausunto. 4, 5, 6, 7 yhtenä ryhmänä. 4. Puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 5 Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6, 7 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 8. Puheenjohtaja nyt hieman sotki. 7 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 8 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. En tiedä, tässä sanotaan, onko kompromissi 6 hyväksytty. Kyllä kai se nyt hyväksyttiin. Kyllä, eli tästä ei tarvitse äänestää. Sitten 14. Nevertheless? Okei. Okay. Äänestäväkö joka tapauksessa? No äänestetään sitten. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta. Ei kun siitä ei tarvitse äänestää, se on katettu toisaalla. Siis tämähän on aivan järkyttävää, sanoo puheenjohtaja. Ich glaube nicht, dass alle anderen Ausschüsse immer so nett zu uns sind. Muut valiokunnat ovat aina meille niin kovin mukavia, ovatko? äänestävätkö muka aina siitä, mitä me olemme heille toimittaneet. Mutta kun me olemme tällaisia kulttuureille henkilöitä, jotka tekevät niin kuin pitää, eli me äänestämme kaikesta. No niin, imco Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitä minä nyt teen? Viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, D ei äänestetä. Sitten Juri, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. A Jurilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. C Jurilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe Ykkösestä ei. Suullinen tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan lipeltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Y- 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten naiset. Jumalan tähden. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Ah, täytyy tarkistaa tämäkin vielä. Äänestys on alkanut. Kuusi. Naisilta. Äänestys on päättynyt. Miksi te nauratte? Seitsemän naisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Kymppi. Äänestys on päättynyt. 15, 15 hylätty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys on alkanut 13. Äänestys on päättynyt. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 19-11 hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus ykkösestä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 14.16 hyväksytty. Oi, mikä valtava menestys. Sitten kakkonen puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13.17 hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Fünf. 105. Äänestys on päättynyt. 14 zu 16 angenommen. Das muss ich mir doch mal genau angucken. So, wir kommen zu final vote. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäkahdeksan kaksi äänin hyväksytty. Kiitän esittelijä tästä työstä. Tämä oli kova työ yhdessä varjoesittelyiden ja muiden kanssa. Kiitän paitsi Santiago myös äh, McClarkinia, vaikka herrat äänestivät vastaan. Tiedän, että he hyväksyvät kyllä 90 prosenttisesti tämän urheilumietinnön. Eikö totta? No 80 prosenttia, Jaano, sama se, mutta olette kuitenkin matkalla kohti ihan hyvää suuntaa. No niin, sitten Saaken mietintö. Saaken mietintö. Rouva Saake ei valitettavasti ole paikalla. Wir stimmen aber. Äänestämme joka tapauksessa kuitenkin. Eihän tähän liity mitään ongelmia. Hannu Takkula, onko sinultakin kerrottavaa, jotain terveisiä Ruoshakkelta vai voimmeko jättää puheet sikseen? Ei mitään sanottavaa, loistavaa. Menemme sitten suoraan äänestykseen. Kilpakykyiset markkinat, sähköinen hallinto, sen kärkipäässä kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. Suullinen tarkistus yksi. Missä se nyt onkaan? Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan Täytyy äänestää. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus 1. Kohtaan 2. Äänestys päättyy. Vergia mukaan luettuna. 16.12 hylätty. Sitten siirrymme seitsemäisen kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti äänestys alkaa. Tarkistus 7 toinen osa äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 15 hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 on rauennut, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, kuinka? 33 niin, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa koneellisesti. 36. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.11 ääniin. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 37 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. hylätty 13.16. 39 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.14 hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei vasta ääniä Rova Schakele, ei myöskään tyhjääniä. 30 puoltavaa ääntä. Onnittelut Rouva Schakele, missä hän sitten luuraakin. Varmaan jostain tietokoneen ääressä. Ihan taatusti. So, our colleague Berling. Kollegamme Berlinger on juuri tullut paikalle. Hienoa nähdä teitä. Ja siirrymmekin nyt sitten saman tien eteenpäin kohtaan kahdeksan estyslistalla. Euroopan unionin toimielinten panos Bolonian prosessin lujittamiseen ja edistämiseen on mietinnön aihe. Tiedämme kaikki, että Bolonian prosessi on joutunut hallitusten välisen myllerryksen kohteeksi. Meillä ei ole mitään sanottavaa ollut tähän asiaan. Me, meitä on kuitenkin aina moitittu ongelmista, vaikka me itse olet mukana päättämässä. Siksi minä laadin mietinnön Bolognin prosessista kolmisen vuotta sitten. Katsoimme, että on tarpeellista, että nyt uuden tästä mietintö, koska hallitukset ovat sopineet keskenäänkin, että asiassa pitäisi saada parasta aikaa. Nyt sitten Herra Berlinger on syynellyt tätä asiaa, ja sen jälkeen, kun vuonna 2010 kokoonnuttiin Budapestissa, me kaikki toivoimme, että parannuksia todellakin saataisiin. Nyt äh, pyytäisin, että herra Berlinger esittelisi asiansa. 23. päivä tullaan saamaan hänen mietintöluonnoksensa ja sitten joulukuun 21. päivä siitä tullaan äänestämään. Joten hyvä kollega herra Berlinger, voisitteko nyt kertoa, mitä teillä on sydämellänne? Olkaa hyvä arvoisa puhemies Kiitos Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni tässä vaiheessa ja esittää yhteenvedonomaisesti tämän aloitteen ytimen ja kuvailla teille sitä tekstiä, jonka pian saatte käyttöönne. Kyseessä on unionin toimielinten rooli Bolonian prosessin vahvistamisessa. Kollegat tietävät, että ensi vuoden huhtikuussa järjestetään hallitusten välinen kokous. Tästähän oikeastaan on muodostunut jo jonkinlainen rituaali, kun Bolonian prosessin täytäntöönpanon seurantaa päivitetään. Kokous järjestetään Bukarestissa siis ensi vuonna. Parlamentti on tehnyt aloitteen sellaisella hetkellä, jolla jälleen kerran tapahtuu liikettä tässä aiheessa. Tässä valiokunnassa aiheesta on keskusteltu aika lailla yksityiskohtaisestikin ja komissiokin on käsitellyt aihetta ja on pyytänyt parlamentin yksikköä laatimaan tutkimuksen Haluaisin vielä mainita keskustelun, jota käydään Eurooppa 2020 strategian tavoitteista. Siinäkin yhteydessä tämä aihe nousi esille. Komissio on tehnyt lukuisia aloitteita yliopistojen modernisoimiseksi koulutuksen ja kulttuurin alalla. Me olemme saaneet hiljaa myös tiedonannon komissiolta. sivuten tätä aihetta. Erityisesti nyt kiinnitetään huomiota liikkuvuuteen ja se nähdään myös oikeutena Euroopassa. Ja tähänkin liittyy tarve jatkaa uudistuksia. No, mikä sitten on lausu, mietintöluonnokseni ydin? Pääajatuksena on se, että meidän pitäisi arvioida prosessia – Bolonian prosessihan on keskeinen osuus yliopistoopetuksen uudistamiseksi Euroopassa. Ja sen takia siihen tulisi saada lisää dynamiikkaa. On tarpeen tutkia sitä, mikä Bolonian prosessissa toimii, eli mitä nyt jo on saatu aikaiseksi, mitä on saavutettu, ja päästäänkö tätä kautta yleistavoitteisiin. Niin ikään täytyy samanaikaisesti tunnistaa, missä pullonkaulat ovat. Tämän totesin myös liiteasiakirjassa mietinnössä, niin missä mahdollisesti on vielä puutteita. Kaikissa uudistuksissahan tällainenkin vaara on ja niin myös tässä. Yleistavoitteena on se, että nuoret Euroopassa jotka kirjautuvat missä tahansa jäsenvaltiossa yliopistoon, saavat nyt, heillä on oikeus ja lähestulkoon myös tarve työmarkkinoiden sisämarkkinoilla äh, saada sellainen tutkinto, joka on pätevä kautta Euroopan. Ei pitäisi enää olla minkäänlaisia kansallisia tutkintoja, joita ei tunnustettaisi kautta Euroopan. Totta kai tieteellinen perusta olisi edelleenkin kansalais, kansallisvaltion, jäsenvaltion kontolla. Tällä hetkellä 47 valtiota on liittynyt Bolonian prosessiin, mutta unionissahan on 27 jäsenvaltiota ja tämäkin osoittaa sitä, kuinka suuri menestys on kyseessä, kuinka monet ovat liittyneet tähän prosessiin jopa Euroopan unionin ulkopuolelta. Me haluaisimme päästä myös siihen tavoitteeseen, että siirrot ja yhteistyö yliopistojen välillä olisi helpompaa. Tavoitteet ovat äärimmäisen valideja ja tämän me havaitsemme jatkuvasti todellisessa elämässä. Kun katsotaan myönnettyjä tutkintoja Euroopan unionissa – niin havaitsemme, että työmarkkinat vaativat yhä suurempaa liikkuvuutta ja parempia käyttömahdollisuuksia tutkinnoille. Kuitenkaan kaikki yliopistot tässä vaiheessa vielä eivät ole siirtyneet tähän suuntaan. Jäsenvaltiot eivät ole riittävän sitoutuneita huomioidakseen tämän välttämättömän muutoksen. Prosessi etenee liian hitaasti mielestämme, eikä ole takeita sille, että pääsisimme todellakin haluamaamme lopputulokseen. Mitkä sitten ovat kulttuuriset ja ammatilliset syyt tämän tavoitteen tukena? Me kaikki olemme tietoisia eurooppalaista kansalaisuudesta, sitä tarvitaan, mutta mehän tarvitsemme myös yliopistojen, eurooppalaisten yliopistojen kansalaisuutta – sellaista prosessia ja tavoitetta, johon kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden yliopistojen pitäisi pyrkiä. Sanon tämän todellakin painokkaasti, koska meidän on ymmärrettävä, että unionina ja jäsenvaltioina on poistettava esteitä ja hidasteita, joita on olemassa edelleenkin aivan objektiivisestikin katsottuna, ja tämä hidastaa yliopistojen uudistumisprosessia. Kuitenkin tunnelin päässä näkyy valoa, ja tämän voimme todeta siltä perustalta, että korkeakoulutusalalla Euroopassa on, on syntymässä todellakin tutkimusalue ja korkeakoulutusalue. Tutkimusammateissa tunnistetaan tarve saada aikaiseksi eurooppalaisia instituutioita. Niille tarve on aivan ilmeinen. Ja jos nyt Eurooppa onkin päättänyt varsin hitaasti ja kenties varovaisesti aluksi lisätä rooliaan tutkimuksessa ja korkeakoulutuksen alalla. Totta kai jäsenvaltioilla on tässä päärooli, kukaan ei sitä kiistä. Se todetaan jopa perussopimuksissa. Ei ole minkäänlaista pyrkimystä tallata perussopimusten varpaille. Mutta korkea koulutus- ja tutkimusalalle tarvitaan korkeampaa profiilia. Kyse ei ole pelkästään rooleista ja toimivaltuuksista, vaan nimenomaan siitä, että nämä aiheet liittyvät myös toimielinten työhön. Tästä muutama esimerkki. Ensinnäkin tutkintojen tunnustaminen jäsenvaltioiden ja yliopistojen välillä. Tämähän on yksi niistä välivaiheista, joilla me pyrimme lopulliseen tavoitteeseemme niin, että automaattisesti tutkinnot olisivat tunnustettuja kautta Euroopan. No ei nyt ehkä voida sanoa, että tämä olisi pelkkää haavetta, vaan, vaan se on oikeastaan strateginen tavoite. Nyt me työstämme tätä tunnustamiskysymystä. Oma kotimaani Italia pohtii sitä, miten omat italialaiset tutkinnot tunnustetaan – Eli vielä emme ole lähelläkään sitä, että päästäisiin muiden maiden tutkintojen tunnustamisvaiheeseen. Tarvitaan jonkinlaista ylikansallista lähestymistapaa tähän tunnustamiskysymykseen, koska jos pelkästään jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä, niin kyllä se sitten rapauttaa validiteettia. Tähän prosessiin tarvitaan eurooppalaista ulottuvuutta ja siinäpä onkin mietintömme ydinkysymys. Suurella ilolla luin, että komissio ja komission jäsen itse, Vasiliu, toteaa, että yliopistoja täytyy uudistaa ja instituutiot Euroopan unionissa todellakin tekevät nyt yhteistyötä ja ymmärtävät, mitä on tehtävä asioiden edistämiseksi. Oikeastaan, jotta päästään eteenpäin, tarvitaan useitakin asioita. Lainsäädäntötyötä tietysti, mutta myös kannustimia prosessin tukemiseksi. Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tueksi tarvitaan tukitoimia. Oikeastaan tämä on ensimmäinen vaihe tässä prosessissa, jotta pääsemme todella eteenpäin. meidän on keskityttävä otsikon mukaisesti prosessiin. Kyseessähän on Bolonian prosessi ja prosessi on etenevä kehityskulku. Ministerit tapaavat aika lailla harvaan. He, heidän työhönsä ei voida pelkästään turvautua, ei, ei myöskään valtioiden ja hallitusten päämiehiin. He eivät voi olla tietoisia eri jäsenvaltioiden ja yliopistojen tilanteesta. Kyseessä ei voi olla ylhäältä alaspäin prosessi, vaan kyseessä ovat jokapäiväiset toiminnot akateemisessa maailmassa, Euroopassa, tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden elämässä. Me emme ole vielä saaneet opettajakuntaa, yliopistoväkeä tähän riittävän, riittävällä laajuudella mukaan. Tällainen perusteellinen uudistus tietysti myös kyseenalaistaa opetusmetodit. Se, mitä kolmen vuoden kuluttua opettaa, on aivan toista kuin se, mitä opettaa sitten viiden vuoden kuluttua. Kyseessä on myös opetuksen vallankumous. Kaikki eivät ole vielä tätä ymmärtäneet yliopistopiireissä ja varmasti Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä myös on eroa. Etelä-Euroopassa tämä kenties vielä kestää kauemmin, mutta meidän täytyy tätä korostaa. Opetusmetodien on muututtava. Tältä pohjalta on saatava vaikaiseksi myös suurempaa sosiaalista, yhteiskunnallista tietoisuutta niin, että yliopistot ja opiskelijat nähtäisiin osana yhteiskuntaa eikä niinkään sen reunamilla toimivina toimijoina. He eivät myöskään ole mitään etuoikeutettuja, vaan todellakin osa yhteiskuntaa. Meillä liittyy tähän kulttuurisia, yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka kaikki täytyy huomioida. Meillä on se hyvin kunnianhimoinen tavoite, jota täytyy mahdollisimman tehokkaasti tukea. Vielä yksi esimerkki siitä, minkälaisia käytännön toimia me voisimme toteuttaa, joita olemme jo aiemminkin tehneet, mutta jotka eivät ole olleet riittävän tehokkaita. Niin kuin sanoin, ensimmäinen tavoite on tutkintojen tunnustaminen kaikkialla. Täytyy korostaa perusoikeutta liikkuvuuteen. Tämä ei saa jäädä pelkäksi lain kirjaimeksi. Jos nyt katsotaan vaikkapa Erasmusta, joka on ollut suuri menestys, Sadat tuhannet nuoret ihmiset ovat voineet hyötyä järjestelmästä. Ja tälläkin alalla on nyt jonkinlainen kriisi. Se nähdään tapana lähettää opiskelija toiseen yliopiston toisessa jäsenvaltiossa. Nyt halutaan ikään kuin Erasmus 3.0-versio. Ja tässä isäntävaltiollakin tulee olla roolia, sen tulee tarjota kannustimia. opetuspuoli on aivan yhtä tärkeä kuin liikkuvuusulottuvuus. Liikkuvuus ei tarkoita pelkästään sitä, että opiskelija siirtyy paikasta A paikkaan B, vaan täytyy myös saada joku, eli siis opiskelija mukaan kulttuuriin siinä paikassa, jossa hän sitten opiskelee. Tässä vaaditaan myös keskinäistä luottamusta. Ymmärrän kyllä sen, että jäsenvaltiot eivät välttämättä voi olla varmoja siitä, onko toisen maan tohtori yhtä lailla pätevä kuin oman maan tohtorit. Eli on oltava myös keskinäistä luottamusta tutkintojen pätevyydestä ja laadukkuudesta. On oltava arviointimahdollisuuksia arvioinnin täytyy olla jatkuvaa, eikä suinkaan vain silloin tällöin tapahtuvaa myös opetussaavutusten osalta. On oltava siis kannustimia, lainsäädäntötyötä, saavutuksia, institutionaalisia järjestelyjä niin, että kaikissa jäsenvaltioissa arvioidaan laatua. On oltava laatuarviointirekistereitä. Ja tietysti täytyy muistaa myös työllistettävyys. Mitä töitä nämä valmistujat sitten tekevät? Kun puhumme kolmen vuoden tutkinnoista, niin ihmiset eivät, eivät välttämättä ole täysin ymmärtäneet, että miten tämä voisi toimia. On olemassa aloja, joilla todellakin tällainen järjestely toimii. Laajoilla talouden aloilla on jo huomioitu se, että eh, opiskelijat valmistuvat kolmessa vuodessa. työmarkkinathan eivät enää nykyään tarkoita sitä, että henkilö tekee samaa työtään, on samassa työpaikassa alusta loppuun saakka, vaan on eri tasoisia opintoja, jotka kaikki ovat eh, yhtä lailla valideja päteviä. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja on sovitettava yhteen työmarkkinoita ja yliopistomaailmaa, opintomaailmaa. Tietyissä maissa on pystytty sopeutumaan tähän kolmen vuoden tutkintojärjestelmään. Jotkut maat taas ovat jättäytyneet spontaaniuden varaan – on löydyttävä rakentavaa lähestymistapaa, eikä minkäänlaista mustavalkoista katsantokantaa. Jatkuvasti päivä päivältä Eurooppaa rakennetaan pala palalta ja tämän on jatkuttava. Työllistettävyyskysymyksestä on tehtävä keskeinen kysymys. Opinto-ohjelmissa on oltava myös joustavuutta. Monissa maissa opinto-ohjelmat ovat hyvin jäykkiä, joustamattomia ja hyvin äh, vaikea näin ollen myös vertailla tutkintoja eri maiden välillä. Tietenkään tässä ei päästä eurooppalaiseen äh, yhden mallin ratkaisuun, koska se ei olisi hyväksyttävää, mutta voitaisiin ajatella, että olisi jonkinlainen ylin, ydinopetusohjelma, opetussisältö, joka olisi validi kaikkialla. Ja sitten huomioitaisiin kulttuuri Ähm, eriäväisyydet ja kulttuuriperintö eri maissa. Tätä täytyisi kyllä rohkaista ja, ja kannustaa. Ennen kuin pääsemme siihen, että kaikki tutkinnot kaikilla aloilla saadaan tunnustettua, niin voitaisiin pyrkiä siihen, että loisimme yhteisiä tutkintoja monenvälisten sopimusten kautta tiettyjen yliopistojen kesken tai tietyillä sopimusjärjestelyillä. Katsoisin, että tässä näin kaiken kaikkiaan voisi olla mietinnön ydin. Voisimme rakentavasti tutkia tulevan tulevaisuuden Euroopan tarpeita. Opetus, oppimisjärjestelmiä, tätä me todellakin tarvitsemme. Lähtisimme pikemminkin kysynnän näkökulmasta kuin tarjonnan näkökulmasta. Niin ikään pitää pohtia yliopistokonseptia humboldtilaisesta näkemyksestä on jo edetty, täytyy huomioida Tietotekniikka, yhteiskunnan muutos ja oppimisen uudenlainen ymmärtäminen. Emme saa unohtaa myöskään etelästä Eurooppaa, emmekä Itä-Eurooppaa. Sielläkin toteutetaan Bolonian prosessin osia jossain määrin myös Pohjois-Afrikan alueet jakavat yhteisiä perinteitä yliopiston maailmassa. Tarvitsemme oikeastaan konsolidointia sen suhteen, mitä olemme tehneet, emme niinkään vallankumousta. Puheenjohtaja mikrofoni. Es hat ein Professor gesprochen professori puhui. Professori, joka ei kuitenkaan itsu, istu norsunluutornissa, vaan todella tietää, mistä kenkä puristaa. Olen usein käynyt italialaisissa yliopistoissa ja tiedän, kuinka suuresti kollegaamme siellä arvostetaan. Ja onpa nyt hyvä, että kuulimme näin syvää luotaavan puheenvuoron. Näitä ongelmia ei koskaan ole todella tarkasteltu ja hoidettu. Ja kun nyt kymmenen vuotta alun jälkeen kuulee tällaisia sanoja, niin äh, havaitsee kyllä, miten diletanttinen tällainen hallitusten välinen malli on tällä alalla. Hallitukset äh, tietenkin aina toimivat äh, läheisyysperiaatteen viitan alla ja katsovat, että muuta ei voi tehdä. Lämpimät kiitokset kollega Berlinger tässä nyt todella innostitte meitä keskusteluun ja ensimmäinen puheenvuoro Rova Kamer Evert. Kiitos Rova puheenjohtaja. Todella se, mitä sanoitte äsken, on aivan totta. Luigi Berlinger tässä nosti esiin koko joukon tärkeitä asioita, jotka kiinnostavat meitä kaikkia. Tässä salissa varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että Bolonian tavoitteet ovat edelleen aivan oikeat. Mutta kymmenen vuotta mutta tämän Bolonen prosessin täytäntöönpanon käynnistymisen jälkeen joudumme havaitsemaan, että näistä yhteisistä tavoitteista ei ole vielä päästy puusta pitkään. Päinvastoin ongelmat ovat kasvaneet, eivätkä suinkaan vähentyneet, niitä ei ole ratkaistu. Tämä hallitusten välinen yhteistyö on tässä luonnollisesti taustaongelmana, ja Euroopan parlamentin tulisi todella nyt pyrkiä löytämään todellisia ratkaisuja, kipeitäkin, <laughs> kipeälläkin tavalla, niin että kaikki osapuolet nyt lähtisivät liikkeelle viedäkseen tätä prosessia rakentavalla tavalla eteenpäin. Meille parlamenttina tärkein asia ja minulle henkilökohtaisesti tärkein asia on opiskelijoiden liikkuvuus. Meillä on tämä ihana Erasmus-ohjelma, josta kaikki olemme hyvin ylpeitä, joka on erittäin hyvä ohjelma ja todellinen lippulaiva Euroopalle, mutta Bolonian prosessin kautta Erasmus ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia käytetään huomattavasti vähemmän kuin voitaisiin. Saksassa esimerkiksi on tutkittu, että nämä uudet bachelor- ja master-opintomallit vain, vain osalla opiskelijoista, noin parilla kymmenellä prosentilla opiskelijoista on mahdollisuus siirtyä ulkomaille 19 prosenttia tällä hetkellä. Pääseopiskelijavaihtoon aiemmin luku oli korkeampi, edes 23 prosenttia. Siis Erasmuksen kauttahan tarkoitus on se, että ne opintopisteet, joita on kerännyt ulkomailla, hyväksytään kotiyliopistossa, mutta näin ei nyt kuitenkaan valitettavasti ole, koska näitä ulkomaanopintoja yleensä ei tunnusteta. Jos me haluamme, että että tutkinnot tunnustetaan vastavuoroisesti kaikkialla Euroopassa, niin onhan se nyt erittäin valitettavaa, että esimerkiksi Saksassa opiskelijat eivät voi käydä vaihdossa toisessa yliopistossa koska esimerkiksi Münsterin yliopisto ei Wuppertalin yliopiston opintopisteitä tunnusta, hyväksy, niin kyllähän tämä nyt osoittaa, että olemme hyvin kaukana vielä siitä, mihin Bolonian prosessin kautta halusimme pyrkiä, jos yhden jäsenmaan sisälläkään malli ei toimi. Niin siksi on erittäin hyvä, että tässä Berlingerin mietinnössä nostamme näitä ongelmia esiin. Luigi Berlinguer hän tuossa todella nosti esiin näitä ongelmia. Niitä on koko joukko enemmänkin kuin ne, mitkä minä tässä niin nyt nostin esiin. Mutta kyllä tässä todella Euroopan laajuista keskustelua tulee nyt käynnistää, jotta voidaan osoittaa, että tämä hallitusten välinen yhteistyö ei todellakaan ole kymmenessä vuodessa päässyt puusta pitkään. Tämä on katastrofi. Dank. Kiitoksia. Herra Batimo. Grazie. Eh, sì, io credo che... Kiitoksia puheenjohtaja. Toden totta. Olen aivan samaa mieltä kaikesta, mitä herra Berlinger juuri sanoi. Minäkin olen pohtinut tätä problematiikkaa, en pelkästään kansallisesta näkökulmasta, vaan pikemminkin muistan, että kyse on akateemisen pätevyyden tunnustamisesta ja tämän pitäisi olla mahdollisimman automaattista Euroopassa. tämä liittyy kuitenkin kaksi puolta. Paradoksaalista kyllä. Tutkinnot, jotka tunnustetaan helpommin eri puolilla Eurooppaa tai kansainvälisesti, ovat lähinnä tieteellisiä tutkintoja, luonnontieteiden alan tutkintoja. Itse olen pikemminkin humanistisen puolen edustaja. Ja jopa Bolonian prosessissa kaikkein suurin vastustus joka prosessiin on kohdistunut Italiassa ja muuallakin, on liittynyt juuri humanistisiin tieteisiin, koska matematiikka on jollakin tavalla universaali kieli, mutta mikäli saa tutkinnon esimerkiksi italiankielisen kirjallisuuden tutkimisesta, niin se saatetaan tunnustaa kyllä vielä Saksassa, mutta kuitenkin paikalliset kulttuuritekijät ja juuret jotka liittyvät koulutukseen. Kaikki tämä, tämä tyyppinen pätevyys pitäisi voida käyttää hyväksi kansainväliselläkin tasolla. Mietinnössä on monia hyviä puolia. Nyt tämä mikki, mikrofoni taisi mennä pois päältä. Minulla ei ole mitään tutkintoa mikrofonin käyttöstä eikä pätevyyttä siitä, sanoo puhuja. Mitä minä nyt yritän oikeastaan sanoa? Pohdin tässä, missä määrin voimme hyväksyä sen kritiikin, jota on kohdistettu Bolonian prosessiin silloin, kun on kyse muusta kuin teknisen alan pätevyydestä tai tieteellisen alan pätevyydestä. Kun puhutaan tietopohjaisesta alueesta tai tietounionista, Usein puhutaan tiedemiesten ja teknisen alan henkilöistä ja pätevyydestä ja usein viitataan kiinalaisiin ja heidän yhä merkittävämpään asemaan. Ja itse opiskelija usein unohdetaan. Erasmus on tässä suhteessa ollut erittäin menestyksekäs hanke. Mutta kun on kyse filosofiasta, humanistisista tieteistä tai taideaineista, ja henkilö sitten matkustaa maasta toiseen ja haluaa tietää, tai pikemmin kysyn, haluaako joku tietää, miten esimerkiksi kirjallisuutta opetetaan Espanjassa? Ei suinkaan, niin ihmiset menevät paikan päälle tutustumaan kielen ja kulttuuriin. Kyse on kulttuurisista juurista, jotka ovat Eurooppaa rikastuttava tekijä. Olen vakuuttunut siitä, että sen lisäksi, että meidän täytyy mahdollisuuksien mukaan kannustaa ihmisiä tunnustamaan akateemiset tutkinnot Euroopassa. Samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon tekijät, jotka liittyvät pikemminkin kasvatukseen ja kulttuurisiin juuriin. Toisaalta käytännön kannalta ajateltuna voidaan todeta, että on olemassa joitakin tekijöitä, joita täytyisi enemmän valottaa. Yksi näistä tekijöistä – joka saattaa olla kompastuskivenä, on se, että yliopistot, jotka suhtautuvat karsaasti Bolonian prosessiin, eivät pidä siitä, että anglosaksinen filosofia tässä on määräävässä tekijässä. Mikäli filosofi haluaa professorin paikan Mikäli haluaa professorin palkata italialaisen yliopiston, täytyy julkaista tämä hakuilmoitus englannin kielellä. Kaikki täytyy ilmaista englannin kielellä. Tämä ei ole välttämättä hyvä asia englannin kielen ja kulttuurinkaan kannalta, koska kun englantia puhutaan lingua frankkana, ei tämä ole enää kenenkään englantia. Tämä on jonkin sortista sekasoronomaista esperantoa. Meidän täytyy pyrkiä pitämään yllä Euroopan kulttuurin moninapaista luonnetta. Ja tältä kannalta, katsottua, kan, tältä kannalta katsottuna katsoa, että kaikki tutkinnot ovat aivan yhtä päteviä. Herra Berlinger toivottavasti muistaa tämäkin puolen, muutoin olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän sanoi. Meidän täytyy luoda yliopistoja, joilla on eurooppalaista merkitystä, eikä tämä ole mikään helppo tehtävä. ydintietämys, joka meidän täytyy antaa jokaiselle eurooppalaiselle opiskelijalle, on helpompi määritellä tieteellisellä tai teknisellä puolella. Esimerkiksi lääkäriksi opiskelevan täytyy tietää hyvinkin paljon hermostosta ja verisuonista ja niin poispäin. En ole varma, onko tässä suhteessa opissa eroa eri jäsenvaltioiden välillä, mutta itse olen käynyt vanhan oman kansallisen yliopistoni. Tässä valossa minä puhun. Totesin vain, että nämä kaikki seikat täytyy ottaa huomioon. En tiedä, kuinka tämä onnistuu käytännössä, mutta toivon, että kun me työstämme Berlingerin mietintöä, me onnistumme jollakin tavalla muotoilemaan tämän ajatukseni tähän mukaan. Huoli, joka monissa yliopistoissa on esitetty, liittyy byrokratiaan. Mikäli haluaa esimerkiksi päästä kansainvälisen tutkimuksen piiriin, tiellä on hyvin paljon byrokratiaa. Ja jopa Italiassa, mikäli yhdellä alueella haluan, halutaan tehdä yhteistyötä toisen alueen yliopiston kanssa, täytyy pyytää apua asiantuntijalta, että voi, jotta osaa edes täyttää kaikki hakukaavakkeet ja puhelimitsekin on vaikeaa saada apua. Silloinkin joskus tarvitsee asiantuntijan, että ylipäänsä saakitään langan päähän, jotta voi kysyä mitään. Byrokratia täytyy yksinkertaistaa, jotta yhteistyö sujuu helpommin. Vielä yksi seikka, josta olen huolestunut. Eurooppalaisten tutkintojen arvo tai arvostus riippuu hyvin pitkälti opiskelijoiden olosuhteisiin. Itse es- opiskelin Espanjassa. Joskus pohdittiin, voitaisiinko laittaa jonkinlaiset Maastrichtin kriteerit yliopistojen varten. Italiassa ja muuallakin Euroopassa on yliopistoja, jossa opiskelija-opettaja suhde on huono. Tällä minä tarkoitan sitä, että luennoitsijoiden tai opettajien lukumäärä suhteessa opiskelijoiden määrään ei takaa kunnollista opetuksen tasoa. Ja kirjastoissakin on puutteita. Euroopassa pitäisi luoda jonkinlaiset peruskriteerit opetuksen laadun takamiseksi. Esimerkiksi suhde opettajien ja opiskelijoiden välillä voisi olla yksi tällainen kriteeri. Opettajien määrä siis. Ja mitä Välimeren alueeseen tulee? Niiden maiden lisäksi, joihin tuli hyvin paljon maahanmuuttajia. Maahanmuuttajathan muuttavat myöskin isäntämaansa kulttuuria. Mutta pohditaanpa esimerkiksi Pohjois-Afrikan ja Itä- Euroopan yliopistoja. Sieltä voidaan oppia, kun halutaan parata omia järjestelmiä. Emme me tänään kaikkia korkeakoulumaailman ongelmia saa ratkaistua. Nyt pitäisi keskittyä Poloniaan. Kaikki mitä sanoitte on aivan totta, mutta ehkä nyt yritämme tässä keskustelussa kuitenkin keskittyä itse asiaan. Kylläpä nyt italialaiset ovat innokkaita. Rova Kosta. Mm. Mi fa piacere che sia una discussione anche con italiani che molto interessati. Niin on tietysti mukava keskustella tästä aiheesta, kun näin monet italialaiset ovat siitä kiinnostuneita. Haluan kiittää Luigi Berlingueria hänen hyvin selkeästä ja rohkeasta lähestymistä vastaan. Ja myös siitä, että hän suhtautuu aiheeseen niin innostuneesti. Hänellä on poliittista uskottavuutta poliittista staminaa tässä aiheessa. Hän on seurannut sitä jo monen vuoden ajan. Ja hän on perehtynyt kaikkiin tasoihin, eurooppalaiseen, kansalliseen ja alueelliseen tasoon. Tässä mietinnössä on se kunnianhimoinen tavoite, että katsomme ja valvomme sitä, että jatkossa vuonna 2012 päästään virallisen tahon, virallisen tahon ylitse ja eteenpäin. Esittelijä vaatii Bolonian prosessiin suurempaa rohkeutta Euroopan unionissa niin, että erityisesti puututtaisiin ja arvioitaisiin tähän arvioitaisiin subsidiariteettiulottuvuutta. Me emme halua, että sitä käytetään jonkinlaisena tekosyynä tai alibina Mehän haluamme, että nuoret voivat käyttää oikeuttaan opiskella toisissa, toisen jäsenvaltioiden yliopistoissa. Ja näin voisivat saada akateemista kokemusta muista yliopistoista Euroopassa. Tämä on se strateginen tavoite, joka on jossain määrin ulohtunut unohtunut Bolonian prosessissa. Meidän on arvioitava etenemistä ja on pysyttävä Lissabonin prosessin oikeudellisissa puitteissa. Nyt kyseessä on uuden vaiheen legitimointi. Se voi olla kunnianhimoisempi, pidemmälle menevä kuin tähän mennessä. Voin yhtyä kommentteihin taideaineista suhteessa tiedeaineisiin. Taideaineissa kysymys tutkintojen tunnustamisesta ja vastavuoroisesta hyväksymisestä ei ole aivan yhtä helppo kuin tiedeaineiden osalta. Voitaisiin ajatella, että olisi jonkinlainen ydin opetussuunnitelma, joka tunnustettaisiin kautta Euroopan. Ja totta kai tähänkin liittyy kulttuurisia eroja, erilaisia opetusmenettelyitä. Kollega on aivan oikeassa, kun hän muistuttaa, että Boloniahan oli hallitusten aloite. Ja sitten se siirtyi johtajien tasolle. Nyt mukana olijat, luennoijat, yliopistoopettajat ja opiskelijat ovat vasta näkemässä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Erasmus antaa opiskelijoille mahdollisuuden koota oma, omat opintonsa eri yliopistoista, joissa he opiskelevat. haluaisin vielä lisätä yhden seikan, jossa Euroopan pitäisi olla mukana, nimittäin oikeuden opiskella. Meillä on eurooppalainen verkosto. Meillä on myös kansallisia ja alueellisia verkostoja, jotka edistävät opi, opiskeluoikeutta. Tarvitaan tukea opinnoille, on oltava helpotettu pääsy kirjastopalveluihin ja niin edelleen. Ihmiset tarvitsevat erilaisia välineitä, jotta heidän opiskeluoikeutensa voisi toteutua. On varmistettava, että ne nuoret, ne opiskelijat, joilla kyllä on merittejä, mutta ei välttämättä fyysisiä äh, mahdollisuuksia, pääsisivät kuitenkin näihin opintoihin kiinni. Ymmärrän, että kollega Berlinguer on korostanut sitä, että liike-elämä ja yliopistomaailma täytyy saada yhä paremmin nivottua yhteisen tavoitteen taakse. Nyt on näitä masters-tutkintoja, joissa tämä sama periaate täytyy muistaa. Liike-elämä on otettava huomioon ja myös muut instituutiot ja tahot. Erilaisia kumppanuussuhteita täytyy kehittää monipuolisesti niin, että emme päädy siihen tilanteeseen, että ikään kuin erot tasoitetaan alaspäin. Tätähän me emme missään nimessä halua, vaan Täytyy saada aikaiseksi luottamusta, joka on keskeistä. Vaaditaan näitä keskeisiä sisältöjä opetus suunnitelmiin. Eurooppa voisi tehdä näillä aloilla paljon enemmän. Yliopistojen arviointi prosesseissa voitaisiin huomioida myös tämä opiskelijoiden liikkuvuus ja sen lisäksi myös opettajien liikkuvuus. Se on sellainen muuttuja, joka täytyisi huomioida laskelmissa, kun arvioimme yliopistoja. Dank. Kiitos. Sitten Rova Paljadelli. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Berlingueria vielä yhdestä muustakin syystä, joka ei vielä näissä aiemmissa puheenvuoroissa ole tullut esiin. Antakaapun kerran. Hänen mietintöluonnoksensa on äärimmäisen ajankohtainen. Se tulee todella tärkeällä hetkellä, koska Bolonian prosessi todella käynnistyi kymmenen vuotta sitten aivan toisenlaisessa Euroopassa ja nyt sitä tarkastellaan uuden Euroopan taustaa vasten. Tämä professori Berlinguerin lähestymistapa on todella poliittinen. Hän lähestyy korkeakoulutusta poliittiselta kannalta, poliittisella tavalla. Hänen kuvauksensa ja huomionsa todella heijastelevat Euroopan unionin tämänhetkisiä ongelmia. Eli tätä mietintöä voidaan käyttää välineenä varoituskellon soittamiseksi. Euroopassa joka tällä hetkellä on suuressa vaarassa muuttua aivan joksikin muuksi kuin mitä se aiemmin on ollut. Siksi tämä mietintö on mielestäni erittäin arvokas. Sitä ajattelen. Ja kun puhutaan humanismista, niin en usko, että olen yksin näine ajatuksineni. Äh, humanistiset aineet tulisi nähdä äh, aivan uudessa valossa. Niiden roolin tulisi korostua Euroopan yliopistoissa mm, ikään kuin vastavoimana tällaiselle anglo- anglosaksiselle yliopistomallille, joka itse asiassa osittain on johtanut meidät tähän kriisiin. Oman aikamme niin kutsutut kultaiset pojat eivät ole humanismia ymmärtäneet, eivätkä humanistisia aineita. Tämän tyyppinen arviointi on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme todella ymmärtää ajan henkeä. Ja meidän täytyisi arvioida tilannetta jäsenvaltioissa ja sitten toisaalta ihan Euroopan tasolla. Ja kaikkien valtioiden tulisi hyväksyä tämä bachelor, master sekä tohtori ohjelma tai nämä kolme tasoa. Tämä meidän tulisi mielestäni pyrkiä saman läpi ylittäen läheisyys periaatteen tuoma ongelma. Tämä kolminainen malli parantaa paitsi liikkuvuutta, myös parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia koulutuksen päätteeksi, koska juuri työllistettävyys on Euroopan unionin asia, eikä yksin jäsenvaltioiden asia, koska kyse on todella Euroopan laajuisesta kysymyksestä. Työllistettävyyteen täytyy todella keskittyä. Tämän lisäksi meidän tulee koordinoida eri toimijat ja eri eh, järjestöt, jotka ja niiden toimet eh, todella kaikkien eri tahojen toimet, jotka tätä korkeampaa koulutusta Euroopan tasolla järjestelevät. Antakaapa kun selitän hiukan, mitä tarkoitan korkea, Euroopan korkeakoulualue sekä Euroopan tutkimusalue tulisi jotenkin koordinoida keskenään ja niiden toimet koordinoida keskenään. Meidän tulisi ajatella myös tutkimushankkeita ja tutkimusohjelmia, jotka on käynnistetty. Tämän lisäksi haluaisin vielä todeta uskovani, että meidän täytyisi koordinoida ja yhdenmukaistaa kaikkien näiden eri tahojen ja tasojen toimet niin, että saisimme johdonmukaisen politiikan. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, toteaisin, että on hyvin tärkeää ja kiireellistä löytää tapa arvioida Euroopan yliopistoja. Meillä tulisi olla luokittelujärjestelmä, joka pohjautuisi paitsi näihin äh, mainittuihin erilaisiin kriteereihin myös muuhun. Olisi hyvin kiireellistä saada aikaan Euroopan tason arviointijärjestelmä, joka sisältäisi kokemuksemme koulutuksesta. Ja näin se voisi johdattaa meitä eteenpäin kohti tulevaisuutta ja samalla houkutella Euroopan yliopistoihin myös opiskelijoita muualta maailmasta. Tähän astihan luokittelujärjestelmä on ollut aika pintapuolinen ajatellen tai verrattuna maailmanlaajuiseen järjestelmään. Se perustuu lukuihin eikä niinkään arvoihin. Kiitoksia. Meidän täytyy olla hiukan varovaisia korkeakoulujen arvioinnin suhteen. Emme me mitään tällaista ranking-listaa halua. Niin komissio toimii sekin toisin, joten olkaamme mekin varovaisia. Siis sanan muodossa. Me en nyt halua tässä sinua mitenkään korjata tai näin, mutta meidän täytyy todella tietää, mitä haluamme, ettemme halua minkäännäköistä tällaista arviointia parhaasta huonompaan. Tiedämme, että komissiokin on tehnyt erilaisia tarjouksia joille e, kuluttaja- tai käyttäjäystävällisesti, missä minkäkinlaiset opinnot ehkä kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvat. Et sinä varmaan tarkoittanutkaan, että haluaisit minkäännäköistä ranking-listaa. Sopiko? Juu. Meant it. Yeah, you meant it. Kyllä minä tarkoitin sitä. Ja uusia kriteereitä myös. Jaa, vain niin emme aina ajattele ihan samoin siltä nyt vaikuttaa. Sitten herra Skuria. Sì, grazie presidente. <clears throat> Non eh, dubitavamo che... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulle epäilystäkään siitä, etteikö herra Berlinger löytäisi oikeaa lähestymistapaa tähän ongelmakenttään. Tuen täysin sitä, mitä hän sanoi, mutta haluaisin ehkä pohtia syvällisemmin vielä kahtaa erityisluontoista seikkaa tai ongelmaa, jotka on vaikea ratkaista. Ensinnäkin tutkinnot ja entä sitten työn mahdollisuus sitten tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tänä päivänä Euroopassa vallitsee aivan liian paljon eroavaisuuksia. Kun ajatellaan henkilö, joka on saanut yliopistotutkinnon Espanjassa esimerkiksi, ja hän haluaa ryhtyä lakimieheksi. Hänellä on aivan erilaiset mahdollisuudet saada työpaikka kuin esimerkiksi henkilö, joka on opiskellut jotain eri ainetta eri maassa. Fundamentale, se vogliamo avere un eh, mercato del lavoro. Harmonisointi olisi todellakin tarpeellista, mikäli halutaan luoda yhtenäiset työmarkkinat. Ihmisten täytyy voida integroitua työmarkkinoille samalla tavalla, mikäli heillä on sama pätevyys ja sama tutkinto taskussaan. Niillä pitäisi olla myöskin sitten samalliset mahdollisuudet saada työpaikka. Tämä on sellainen seikka, joka minun nähdäkseni viime aikoina on muodostunut yhä huolestuttavammaksi ilmiöksi. Ja meidän täytyy pyrkiä jollakin tavalla korjaamaan tilannetta. monissa yliopistojen eh, tiedekunnissa on kiinteät eh, opiskelijamäärät. Vain tietty määrä opiskelijoita otetaan vuosittain mukaan opiskelemaan, ja jo, mikäli joku ei ole päässyt pääsykokeesta läpi, niin sitten ei pääse yliopistoon. Joten käsite liikkuvuudesta on tällä tavalla muuttunut, koska – Joissakin Euroopan unionin osissa tätä hankaloitetaan tämä numerusklausus käytännöllä. Saattaa olla, että mikäli pääsee opiskelemaan ja meni pääsee johonkin toiseen yliopistoon, menee vuodeksi opiskelemaan sinne, ja sitten hyppää takaisin siihen yliopistoon, mihin alun perinkin olisi halunnut mennä, niin tämä on tällaista yliopistoshoppailua. Ja silloin mukaan eivät opiskelemaan pääse ne, joilla on kaikkein eniten pätevyyttä tai merittiä, vaan pikemminkin ne, joilla on vara maksaa. Ja tämä vääristää niin ikään tätä liikkuvuuden periaatetta, jota me niin kovasti peräänkuulutamme. Meidän täytyy parantaa tässäkin suhteessa vallitsevaa tilannetta kaikista näistä syistä, jotka me kaikki hyvin tunnemme. Tämä on ehkä vielä uusi ilmiö, mutta se kuitenkin vaikuttaa yhä useampaan ihmiseen. Toivon, että herra Berlinger ottaa tämänkin seikan huomioon ja mainitsee sen omassa mietinnössään. Toivottavasti hän paneutuu tähän, koska meidän täytyy tämä ilmiö kyllä kitkä juuriltaan jo ennen kuin se pystyy pysyviä juuria kasvattamaan. Sitten rouva Benevatu. Merci pour ce... Kiitos puheenjohtaja, kiitos edustaja Berlinguer tästä katsauksesta, näkymistä. Ranskassa ensimmäinen yliopistovuosi on suuntautumisvuosi. Silloin monet keskeyttävät opintonsa. Toinenkin ongelma tässä on sosiaalisesti on siis hyvin vähän opiskelijoita, jotka tulevat alemmista sosiaalikerroksista, yhteiskuntaluokista. Kun huomioimme ensimmäisen vuoden opinnot ja sen, mikä on työttömyystilanne, niin tämähän vaikuttaa totta kai nuorten tilanteeseen huomattavalla tavalla. No, Bolognan prosessi ja sitten tekniikan alan tutkinnot. Esimerkiksi Ranskassa Kyse on tutkinnoista, jotka vaativat kahden vuoden opinnot lukion jälkeen. Eli täytyisi pystyä yhdistämään tekniikan alan tutkinnoissa nämä näkymät, jos me pyrimme elämänikäiseen oppimiseen. Yliopistojen pitäisi olla avoimempia niin, että kyseessä ei ole pelkästään se, että kunhan nyt yhden kerran pääsee yliopistoon, niin siinä se, vaan sieltä täytyisi myös päästä tuloksien kerran ulos työelämään. Puhutaan myös uudenlaisista yliopistoista vanhemmille ihmisille. Esimerkiksi opiskelija haluaa harkita hetken aikaa, haluaa hengähdysaikaa. Puhutaan kuitenkin yliopistoista ja tässä on jonkinlainen uusi avaus yliopistoista yhteiskunnan suuntaan niin, että opiskelijat voisivat näillä ammattitutkinnoilla, tekniikan alan tutkinnoilla päästä paremmin yliopistoista työelämään kiinni? Sitten julkaisut, niistä ei vielä ole paljon puhuttu. Juuri käsittelin pääsyä yliopistoihin. Ja sitten tutkimusala, puhuitte tästä hieman äsken. Se on äärimmäisen tärkeää, että yliopistot huomioivat tämän niin, että tutkimus tehostuu. Humanistisissa tieteissä puhutaan hyvin monimutkaisesta tilanteesta. Humanistiset tieteet täytyy integroida myös tiede yliopiston yhteyteen niin, että saadaan filosofista kriittistä lähestymistapaa myös sinne, esimerkiksi lääketieteen opintoihin. Täytyy voida puhua myös julkaisuista. Tällä hetkellä eh, julkaisut ovat kovin anglosaksishenkisiä ja siellä se painotus on. Pitäisi pystyä tukemaan myös eurooppalaisia, eurooppalaista julkaisutoimintaa eurooppalaisilla kielillä, ranskaksi, italiaksi ja niin edelleen. Edustaja Vattimo puhui äsken Välimeren alueesta, 47 maasta. Monet eteläiset maat ovat olleet mukana Bolonian prosessin käynnistämisessä. Meillä on myös Euromed-yliopisto, joka sai alkunsa Sloveniassa. Meillä on Euromed-yleiskokouksessa työryhmä, joka käsittelee tätä. Toinen Eurovälimeri-yliopisto luodaan Marokkoon, ja monet eteläiset maat haluavat mukaan tähän Eurovälimeri-yliopistoverkostoon. On hyvin mielenkiintoista, että tässä mietinnössä, joka käsittelee Bolonian prosessia, voitaisiin esittää myös vertailuja erilaisten opet- opetussisältöjen kesken. Meillä on nousevia alueita, Brasilia, Kiinaa, Venäjä ja niin edelleen. Olisi mielenkiintoista tutkia, minkälaisia opetussisältöjä siellä on ja miten eurooppalaiset kenties äh, voisivat huomioida ja äh, hyväksyä vaikkapa brasilialaisen tutkinnon. Mennään Kiitokset teille. Sitten äh, lopuksi vielä Rauha Hanipo. Thank you, Chair. Um, a contribution... Kiitos puheenjohtaja. Tällä on nyt äh, tässä keskustelussa kuultu englannista kovin paljon, niin ehkäpä nyt sitten myös puheenvuoro englannin kielellä. Minulla on näihin, tai tässä vähän eri asioita, joita halusin nostaa esiin. Ensinnäkin tietenkin kiittää herra Perlingueria. Tämä on ollut erittäin kiinnostava ja dynaaminen keskustelu, joka luo erittäin hyvän pohjan edistää tätä mietintöä. Aivan ensiksi haluaisin puhua yliopistojen itsemääräämisoikeudesta. Minä katson, että meidän luonnollisesti tulisi katsoa eurooppalaisia kokemuksia ja lisätä liikkuvuutta. Mutta yksi asia, josta valiokunnassa on kovasti puhuttu, on juuri itsemääräämisoikeus. Ja kyllä akateemisilla tämän tason laitoksilla tulisi olla hyvin pitkälti päätösvalta siitä, miten ne opintotarjontansa ja suuntauksensa itse valitsevat, erityisesti humanistisissa aineissa, se mitä yliopistot päättävät opettaa, siitä niiden tulisi aivan itse voida kyllä päättää. Tämä on mielestäni oikea tapa toimia. Ja kun ajatellaan korkeakoulutusta, korkeampaa koulutusta, niin juuri sen monimuotoisuushan on sen rikkaus. Ja komissiohan on tehnyt ehdotuksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä, mutta useinhan ongelmana on ehkä pikemminkin ollut se, että yliopistot eivät eivät tiedota siitä tai välitä tietoa siitä, mitä ne tarjoavat. Eli viestintä on ollut puutteellista. Ja meidän tulisi varmistaa todella se, että yliopistot itse kertovat maailmalle, mitä ne tekevät, että minkälaisia kursseja ja opintoja ne tarjoavat. Ja tämä varmasti ratkaisisi jo monia ongelmia. Ja erityisesti humanistisissa aineissa monimuotoisuus on äärimmäisen tärkeää. Minä, en minä tiedä kovinkaan tarkkaan, miten muissa Euroopan maissa yliopistot toimivat, mutta tiedän aika hyvinkin, miten ne toimivat omassa maassa. Niin ne saavat hyvin pitkälti päättää itse toiminnastaan. Ne yliopisto, jossa itse opiskelin, opiskelin itse asiassa historiaa, niin Kyllä, opinnot olivat eri yliopistoissa Isossa Britanniassa hyvinkin erilaisia, mutta hyvä niin. Ja opiskelija itsehän saattoi sitten päättää, missä opiskella ja mihin suuntautua, joten en minä ymmärrä, miksi tämä olisi jonkinnäköinen ongelma humanistisissa aineissa. Ja hiukan erilainen tilanne ehkä on sitten, kun puhutaan tiedeaineista tai puhutaan ammattiin valmista mittavista opinnoista, esimerkiksi lääketieteen opinnot ja lakiopinnothan usein suuntaavat suoraan ammattiin ja näiltä osin ehkä tulisi katsoa jonkinnäköistä harmonisointia Euroopan tasolla. Ja niin kuin herra Battimo sanoi, niin juuri tie, tiede toimii eri tavoin huomattavasti rakennellummin, mutta olen tästä kyllä hiukan eri mieltä, koska varsinkin kun kyse on pidemmälle viedystä tieteestä tai soveltavasta tieteestä, niin kyllähän se voi toimia hyvin monellakin tavalla. Mutta tietenkin tämä ammattipätevyyskysymys on otettava huomioon. En minä usko, että tämä kovin vaikea on. Ja ehkä kun tämän näemme, niin keskustelummekin kirkastuu. Mitä sitten tulee opintotarjontaan, niin kyllä tämän täytyy olla mielestäni aika yleisellä tasolla. Se, mitä yliopistot, mitä kursseja ja mitä aineita ne tarjoavat, niin se on kyllä niiden oman valinnan asia ja miten ne sen tekevät. Meinaisin sanoa akateeminen äm, huipputaso, mutta ehkä tarkoitan pikemminkin akateemista yhteisöä. Olen edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa sitä, että opiskelijoidenkin tilanne paranee. En tiedä, mikä tilanne on muissa EU-maissa, mutta Isossa Britanniassa ongelmia on ollut. On haluttu parantaa opiskelijoidenkin monimuotoisuutta tai sitä, että minkälaisia opiskelijoita on, mutta tämä olisi hyvin tärkeää haluaisin, että opiskelijoita olisi eri sosiaaliluokista. Ja tämä tietenkin johtaa myös tähän työllistettävyyskysymykseen. Useimmat ihmiset, useimmat opiskelijat, ainakin bachelor-tasolla, he eivät välttämättä opiskele aineita, jotka suoraan johtavat ammattiin kotiin. Näin he, ehkä tapahtuu, kun opiskelee lakia mutta ei, ja joitain tiedeaineita, mutta ei muuten. Joten siksi tämä koko kysymys työllistettävyydestä on tästä ehkä erotettava – ja katsottava kyllä Euroopan tasolla, mutta varmaankin yliopistot tekevät näin omassa yhteisössään, mutta kai tätä voisi laajentaa niin, että eurooppalaiset yliopistot kaiken kaikkiaan ottaisivat paremmin huomioon sen, miten opiskelijat sitten valmistuessaan löytävät työpaikkoja. Mielestäni herra Berlinguer on tehnyt erinomaista työtä tässä ja Bolonian prosessissa nyt tosiaan katsotaan mallia, joka tästä on nousemassa. Ei se niinkään anglosaksinen malli ole. Usein ihmiset tähän äh, sisällyttävät myös Yhdysvallat ja tämä minua hieman harmittaa, koska erot ovat aika suuret esimerkiksi brittimallin ja Yhdysvaltain mallin välillä. No tämä on nyt ehkä englantilainen malli sitten pikemminkin. Ja Tosiaan on puhuttu kolmesta tasosta. Suurin osa varmasti päättää opintonsa bachelor tason jälkeen. Ne, jotka haluavat jatkaa, jatkavat sitten mastertasolle ja ne, jotka ovat todella sitoutuneita, niin opiskelevat varmaan sitten loppu ikänsä. Tosiaan suuret kiitokset vielä kerran esittelijälle. Thank you very much. Now... Kiitos teille. Nyt Adam Taisen komissiosta, olkaa hyvä. Madam Chair, thank you very much indeed. puheenjohtaja, kiitoksia. Paljon kiitoksia myöskin professori Berlingerille hänen alustuksestaan ja hänen mietinnöstään. Keskustelu oli erittäin hyödyllinen ja kiintoisa. Se oli hyvinkin laajaa keskustelua. Kyse ei pelkästään Polonian prosessista, mutta nyt pitäydyn itse Polonian prosessia koskeviin kysymyksiin vain ja ainoastaan. Uskomme kuitenkin, että Euroopan unen uudistusagenda, joka on paljon laajempi kuin Bolonian prosessi, pitäisi yhdistää tarkemmin Bolon prosessin, koska tässä on hyvin paljon päällekkäisyyttä. Olisi suurtakin hyötyä, mikäli nämä kaksi prosessia tuotaisiin lähemmäksi toisiaan. Näin Euroopan unionilla olisi paljon voimakkaampi rooli itse Bolonian prosessissakin. Kuten täällä todettiin, Bolonian prosessi alkaa siitä ajatuksesta, että meidän täytyy pyrkiä edistämään liikkuvuutta ja yhteistyötä eri jäsenvaltioiden yliopistojen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä rajoittuu vain niihin muutoksiin, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan luoda luottamusta eri opin, oppilaitosten välille, niin kuin Berlinger huomautti. Kyse on vastavuoroisesta tunnistamisesta ja myöskin laatutakeista turkurssien osalta – ja myöskin pääsystä yliopistoihin. Täällä viitattiin jo yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Aion hieman enemmän valottaa näitä kolmea seikkaa. Keskustelun alkuvaiheessa sanottiin, että Polinon prosessissa kaikki on katastrofimaisessa tilan, tilassa. En ole samaa mieltä. Monissa maissa on saatu valtavan paljon edistystä aikaan eurooppalaisen korkeakoulualueen – osalta, ja tämä täytyy tunnustaa. Nyt ollaan vielä siirtymävaiheessa, ja ongelmia täytyy vielä ratkaista, mutta siitä huolimatta hyvin paljon edistystä on jo saatu aikaan sekä siirtymisestä kolmeen sykliin ja myöskin eurooppalaisten opintoviikkojen siirtojärjestelmän kehittämisestä ja monissa muissakin asioissa edistystä on saatu aikaan. Mitä laatutakeisiin tulee? Tässäkin on edistytty laatu tai virasto on olemassa kaikissa 47 maassa. Ehkä ne toimivat hieman eri tavalla, mutta ne oppivat, oppivat toisiltaan ja kehittävät laatutakeita kutakin oppilaitosta varten. Meillä on kyllä vaikeuksia, koska rajat ylittäviä laatutakeita on vain vähän, joten toimijoiden tai instituutin oppilaitosten välin luottamus ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Mitä vastavuoroisen tunnustamisen tulee? Tässä nähdäkseni on kaksi seikkaa, joita täytyy pohtia. Ensinnäkin akateemisia tarkoituksia varten suoritettu tunnustaminen esimerkiksi jatko-opintoja varten toisessa maassa. Saksalainen kollega totesi, että ongelma riittyy, ongelma liittyy jopa yhden maan sisällä opintojen tai tutkintojen tunnustamiseen. Esimerkiksi Münsterin ja Wuppertalin välillä tämä tunnustaminen ei välttämättä suju. Tässä on yksi ongelma. Tietystikään unioni voi puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen, mutta rajat ylittävissä tapauksissa me voimme puuttua tilanteeseen ja niin meidän täytyykin puuttua. Sitten Lissabonin yleissopimus, jonka miltei kaikki jäsenvaltiot ovat nyt ratifioineet. Tämä auttaa jo osaltaan, mutta jotkut oppilaitokset eivät välttämättä tunnusta tutkintoja, mikäli ne katsovat, että niiden omissa niiden omien ja muiden oppilaitosten ja muiden maiden oppilaitosten tutkintojen välillä on merkittäviä eroja. Tarkoituksena on sallia, että oppilaitokset itse voivat kehittää erikoisosaamista, jota tarvitaan ilman, että tämä on esteenä opiskelijoiden liikkuvuudelle. Mitä tulee sitten ammattipätevyyden tunnustamiseen? Tämä pätevyyden tunnustamiseen ammattitarkoituksia varten. Tätä varten on olemassa Euroopan unionin tason direktiivi. Komissio on katsonut, että se tulee tekemään joitakin muutoksia tuohon direktiiviin vielä ennen tämän vuoden loppumista, niin että sitä voidaan paremmin mukauttaa niihin tarpeisiin, joita nykyaikaisia työmarkkinoilla on. Samalla voidaan ottaa huomioon koulutusjärjestelmien kehityksessä tapahtunut, tapahtuneet muutokset. Tämä olisi erittäin tärkeä seikka. Uskon, että teidän valiokuntanne, valiokuntanne sisämarkkinavaliokunnan ohella kannattaisi tutkia tätä asiaa kun komissioehdotuksensa tekee. Sitten kun puhutaan ammateista, jotka liittyvät kansalaisten tai potilaiden turvallisuuteen, tai kuten esimerkiksi arkkitehtien ja lääkäreiden työstä, silloin luottamuksen täytyy olla vielä korkeammalla tasolla kuin akateemisessa kontekstissa Tässä suhteessa meidän täytyy pohtia, miten voidaan kehittää eurooppalaista opintoviikkojärjestelmää. Opintoviikkojärjestelmä voisi olla tällaisen ammattipätevyyden tunnustamisen pohjalla. Tämä ei ole vielä toteutunut, mutta uudessa direktiivissä pitäisi olla riittävästi joustavuutta, jotta sitä voitaisiin paremmin mukauttaa soveltamaan Polonian prosessiin. Sitten opinto-ohjelmat. Keskustelussa todettiin, että pitäisi kehittää jonkinlaisia ydinopinto-ohjelmia joillekin aloille. Mikäli me haluamme kunnioittaa yliopistojen autonomiaa, mikä huomatus on jo esitetty, mikäli tämä mahdollistaa riittävä joustavuus, jotta voidaan reagoida uusiin tarpeisiin työmarkkinoilla ja uuden tietämyksen kehittämiseen, on hyvin vaikea puhua mistään ydinopinto-ohjelmista, koska tällaiset hyvin nopeasti vanhentuvat, kuten tiedetään ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin yhteydessä. Parempi olisi pyytää, että yliopistot itse kehittävät tällaisia opiskelun tuloksia arvioivia järjestelmiä. Hyvin paljon työtä on jo tehty tämän tuning-ohjelman yhteydessä, niin kuin monet tietävät tuotteistakin. Tätä täytyy kehittää edelleenkin. Opiskelun tulokset eri opiskelutasoilla on asia, että yliopisto voi itse kehittää, mutta vielä tähän ei ole päästy. Yliopiston välillä on vielä hyvin paljon eroja, joten seuraavassa vaiheessa paneudutaan tähänkin tarkemmin. Rouva puheenjohtaja, kun te esittelitte tämän aiheen, te muistutitte kaikille mieleen sen, että tämä on hallitusten välinen prosessi. Ja tämä on suuri haaste koko prosessin onnistumiselle. Minä olen tästä samaa mieltä, mutta ehkä eri syistä. Ongelma, joka meillä tänä päivänä on se, että hallitukset edelleenkin hyvin pitkälti työstävät tätä kysymystä. Kyse oli siitä, että itse yliopistot ja itse toimijat oppa, ottaisivat opikseen toistensa kokemuksista – nyt pitäisikin päästä Bolonian prosessissa aivan uuteen vaiheeseen ja ryhtäisiin täytäntöönpanon vaiheeseen, eikä pelkästään suunniteltaisi korkeammalla tasolla politiikkaa. Nyt politiikka on olemassa, me tiedämme mikä toimii, mikä ei, ja nyt tämä politiikka pitää johdonmukaisemmin pistää täytäntöön. Tästä voinkin suoraan siirtyä aiheeseen, joka liittyy valmistuneiden opiskelijoiden työllistettävyyteen. Tiedetään, että joissakin jäsenvaltioissa bachelor- tai masters-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden on ollut hyvin vaikea päästä töihin, varsinkin silloin, kun on kyse alemmasta korkeakoulututkinnuksesta, alemmasta korkeakoulututkinnosta. Tietystikin eri aloilla on eroja, mutta yliopistot on, nyt ovat yrittäneet puristaa kolmeen vuoteen sen opintomäärän, joka aiemmin toimitettiin eh, viidessä vuodessa. Ja tämä lisää valtavasti opiskelutaakkaa, joka opiskelun harteilla on. Ja hyvin vaikea on sitten löytää aikaa lähteä ulkomaille kesken opintojen. Liikkuvuus tästä kärsii. Olin Berliinissä viikolla ja puhuin tästä samaisesta ongelmasta. Nyt kuitenkin on alettu saada aikaan tuloksia. Opinto-ohjelmia on nyt alettu keventää Saksalainen tutkimuslaitos HIS totesi, että suuri osa, suurin osa työnantajia on valmiita palkkaamaan opiskelijoita, joilla on bachelor's-tutkinto, alempi korkeakoulututkinto. Mikäli lääkäri pääsisi töihin kolmen vuoden opiskelun jälkeen, tämä olisi tietystikin eri juttu. Ja myöskin tunnustettu kuitenkin, että lääketieteellisekin ala voi kolmen vuoden jälkeen keskeyttää opi, opintonsa ja erikoistukin sitten laboratorioteknikoksi tai tutkijaksi ilman, että suorittaa lääkärin opintonsa loppuun. Täällä on viitattu myöskin yhteistyöhön Välimeren eteläpuolen kanssa. Tämä on erittäin tärkeä aihe, yhteistyö Polonian prosessin yhteydessä Euroopan korkeakoulualueen ulkopuolisten maiden kanssa – loppuvuodesta on erittäin tärkeää, että vahvistetaan yhteyksiä Välimeren eteläpuolisiin maihin. Polinan prosessi kulkee käsikädessä Polonian prosessifoorumin kanssa. Tämä on yhteydenpito väline Bolonian prosessin kuuluvien maiden ja ulkopuolisten maiden välillä. Tämä toimi taikka kokous järjestetään seuraavan kerran Bolonian prosessiin osastojen maiden ministerikokouksen kanssa ensi vuoden helmikuussa. On tärkeää vahvistaa tätä yhteistyötä, jota kokouksia järjestettäisiin useamminkin, eikä pelkästään ministeritasolla. Yhteistyön täytyy olla jatkuvaa, myöskin ministerikokousten välillä. Tämän pitäisi tarjota todellisia mahdollisuuksia nuorille ihmisille Välimeren eteläpuoliselta alueelta tulla opiskelemaan Eurooppaan ja päinvastoin. Tehän järjestitte rouva puheenjohtaja kuulemisen Polonian prosessista. Tämä on erittäin tärkeä kuuleminen. Komissio aikoo ottaa kuulemisen tulokset huomioon elinikäisen oppimisen ohjelmassaan. Ja nyt äh, elinikäisen oppimisen ohjelmassa on maantieteellisiä rajoja ja toisaalta pohditaan tempus ja muita opiskelun vaihtoon liittyviä ohjelmia. Ja näissä aiotaan paremmin ottaa, pyritään paremmin ottamaan jatkossa huomioon myöskin Euroopan unionin ulkopuoliset maat. Kiitos. Kiitoksia. Viimeiset sanat, Luigi. No, non sarà l'ultima, spero. Toivottavasti tämä nyt ei sentään aivan viimeinen sana tästä aiheesta ole. Haluaisin hyvin lämpimästi kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita, myös puheenjohtajaa sanoista minun suuntaani. Kaikkien kollegoiden panos on ollut arvokas. Niin kuin kuulimme, ihmiset suhtautuvat asiaan innostuneesti, haluavat tarjota oman näkökulmansa ja toivottavasti tästä nyt todella saadaan tuloksia. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Me totta kai voimme saada tarkistuksia mietintöön, joten toivon, että kollegat laativat tarkistuksia ja niissäkin osoittavat samanlaista sitoutumista kuin tässä keskustelussa. Olen nimittäin vakuuttunut, että mietintö, jonka saatte pian käyttöönne ja kaikki sen käännökset, eli kieliversioille, varmasti myös vaatii tiettyjä tarkistuksia. Mietintö kirjoitettiinkin siinä toivossa, että, tar- että tarkistuksia tehdään ja tätä kautta saadaan mahdollisimman kattava panos kaikilta jäseniltä. Haluan kiittää myös valiokunnan sihteeristöä, erityisesti Teresa Fontanillia, ja kaiken kaikkiaan koko sihteeristöä ja myös komissiota ja herra Taissenia hänen tarjoamasta panoksesta tähän yhteiseen työhömme. No, sitten meritit tässä vaiheessa. Haluaisin vielä nostaa esille työllistettävyysaspektin. Sehän on äärimmäisen keskeinen tässä aiheita. Me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että yliopisto-opinnot eivät välttämättä aina suoraan johda töihin, työpaikkaan, mutta opiskelijat kuitenkin opiskelevat työllistyäkseen – ja kaikki tässä asiassa liittyy toisiinsa, mutta emme me tietysti halua liiaksi tässä määrällä, mitä ihmiset opiskelevat. Opiskelijoiden täytyy ymmärtää pikemminkin kuin tietää. Heidän täytyy ymmärtää se, mitä heidän tarvitsee tietää oikeastaan. Tämä joskus voi johtaa ristiriitaisiin lopputuloksiin, mutta toivottavasti tässä nyt pääsemme todella hyvään tulokseen. kun me puhumme kolmen vuoden opinnoista ja kolmen vuoden opintojen kautta saavutettava tutkinto on luonteeltaan jo sellainen, että sen pitäisi johtaa työpaikkaan ja työmarkkinoille. Nimenomaan tätä työelämän kannalta sovellettavuusaspektia täytyisi pohtia. Erityisesti taideaineissa yliopistot ovat siinä jamassa, että tasapainoa ei ole vielä löydetty. Meillä on olemassa eurooppalaisia kannustimia ja jäsenvaltioille meidän tulisi välittää sellainen viesti ja myös akateemisille laitoksille ja niille, jotka laativat opetussisältöjä, että tähän tasapainoon pitäisi pyrkiä. Bolonian tyyppisessä prosessissa – syntyy hieman sellainen vaikutelma, että tämä on vapaasti virtaava prosessi ja sitten tämä jää akateemisten piirien kontolle, kuinka se käytännössä toteutuu. Kaikilla tässä on omat intressinsä. Ne, jotka ovat olleet mukana akateemisissa piireissä, niin ymmärtävät, minkälaisia tiedekunnat joskus voivat olla. Siellä on myös monenmoista kuppikuntaa. Olemme tekstiinkin sisällyttäneet tämän suuntaisia kommentteja. Jos katsotte, että tarpeen on, niin tehkää tähänkin tarkistuksia. Sitten bachelors-taso. Sehän on jonkinlainen uutuus muissa kuin englantia puhuvissa maissa. Totta kai siellä bachelor-tason opinnot ovat olleet menestys ei voida sanoa, että millään alalla nämä olisivat mitättömät tai tyhjänarvoiset opinnot. Haluaisin vielä kiinnittää huomionne humanistisiin opintoaloihin, kirjallisuuteen, taideopintoihin ja niin edelleen. Filosofia on sellainen ala, joka usein nähdään pikemminkin tieteellisenä alana eikä niinkään humanistisena tai taidealana. Oikeastaan se kattaa molemmat osat. Tiedehän on ensisijaista, niin kuin tiedämme. Kohdassa 11, kunhan nyt saatte sitten virallisen käännöksen, voitte perehtyä siihen. Siinä puhutaan erityisesti humanististen tieteiden opetussisältöjen ongelmaan – emme me väitä sitä, että tämä olisi ongelma, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita, vaan pyydämme nimenomaan ihmisiä tällä tieteen saralla pohtimaan sitä, mitä he voisivat ehdottaa, mistä voisi löytyä ratkaisu tällä alalla havaittuihin ongelmiin. Olisi hyvä, että myös tähän saataisiin tarkistuksia tiede ja tekniikka maailma ei tietenkään voi toimia, jos emme huomioi myös taideaineita ja humanistisia tieteitä. Muinaiset kreikkalaiset kutakuinkin ymmärsivät kaiken, mutta heidän kielensä ei sitten jäänyt hallitsemaan maailmaa, vaan latinan kielestä tuli lingua franca. Latina valtasi alan ja sitten latinasta syntyneet kielet jäivät elämään. Ja nyt näyttää siltä, että tämä toteutuu englannin kautta. Euroopan unionissa puhuttu englantia nyt ei mikään Oxfordin englantia ole, eipä tietenkään, mutta meidän on ymmärrettävää, että englanti on kuitenkin kansainvälinen kieli. Ja tämä on todettava selkeästi. Eurooppalaisissa yliopistoissa täytyy vallita jonkinlainen kaksikielisyys. Vaikkakin meillä nyt on sitten gollisteja ja, ja ranskan kielen aseman vaalioita, niin silti tämä tabu on Ranskassakin rikottava. Tästä pääsemmekin aiheeseen ää, muut maat, eli maat Euroopan unionin ulkopuolella. Toivon, että tunisialaiset ja marokkolaiset puhuessaan Bolonian järjestelmästä käsittelevät omaa järjestelmäänsä myös. Siellähän on omanlaisensa yliopistomaailma ja järjestelmä. Slovenia on ottanut ikään kuin tämän omalle kontolle alkanut organisoida yhteistyötä näiden maiden kesken. Eli tällä alalla on syntymässä jonkinlaista eurooppalaista yliopistokulttuuria. Näyttää siltä, että puheenjohtaja on nyt jo huolissaan aikataulusta. Muistutan vielä, että todellakin tarkistukset ovat tervetulleita ja vielä tutkintojen tunnustaminen, se on viimeinen aihe, niin se on oikeastaan kaikista monimutkaisin aihealue. Pitää paikkaansa, että yhdessäkin jäsenvaltiossa voi olla edelleenkin yliopistoja, jotka myöntävät tutkinnon, mutta ei sitten kuitenkaan tunnusteta bachelor-tason tutkintoa, vaikkakin se on myönnetty samassa jäsenvaltiossa. Akateemisen maailman on myös ymmärrettävää, että yhteyksiä on luotava – kursseja, joita tarjolla on, täytyy pystyä objektiivisesti myös arvioimaan ja vertailemaan. Sitten kun tarkistuksista pääsen keskustelemaan, niin voin käsitellä loppuja aiheita. Kiitos kaikista panoksista. Tuhannet kiitokset kollega Perlinguer. Haluaisin äh, kollegoille todeta, että tarkistuksia että vielä voi tehdä, koska luonnostakaan ei vielä ole teille toimitettu. Herra Berlinguer 23. Marra, 3. marraskuuta esittelee meille mietintöluonnoksensa ja minä päätin, että emme toimita siitä äänestystä vielä joulukuussa, vaan vasta tammikuussa. Ja näin olemme ihan ajoissa kuitenkin ennen huhtikuun seuraavaa Polonia kokousta. 23. päivä saadaan siis mietintöluonnos joulukuun puolivälissä lopussa voisi olla määräaika tarkistusten jättämiselle ja sitten 23.–24. tammikuuta toimitetaan äänestys. Ja näin ehkä 20. joulukuuta voidaan tästä vielä pitää lyhyt keskustelu. No niin, kiitoksia tästä erittäin hyvästä keskustelusta. Asia on hyvin lähellä sydämiämme ja kyllä sen huomaa, että vaalipiireissä asia usein keskusteluissa nousee esiin. Hyvä. Sitten viimeinen esityslistan kohta. Tutkimuksen sisällön kiinteä hinta ratkaisu tiedostojen laittomaan jakeluun esittely. Esittelijänä Alain Mudo. Tämä, tämän tutkimuksen ja tämän esityksen annoimme toimeksi. Vieramme ovat jo paikalla. Pyydän heitä nyt tänne eteen, jotta he voivat näistä tuloksista meille kertoa lyhyesti vartin verran. Vartti teillä on aikaa. Ja tämän jälkeen meillä on sitten vielä 15 minuuttia aikaa kysymyksille ja sitten koordinaattorien kokous. En tiedä, kuka teistä haluaa aloittaa. Herra Mudu, tekö? Jos tekniikka toimii, niin olkaapa hyvä. Tämä aihe on erittäin tärkeä, koska elämme niin teknistyneessä, modernissa maailmassa. Kaiken näköiset puhelimet ja iPodit ovat koko ajan käsillä. Kyllä todella tämä tiedostokysymys on hyvin tärkeää, joten herra Mudo, puheenvuoro on nyt teillä, olkaapa hyvä. In English you are speaking. Yeah. Te puhutte siis englantia, selvä. Ja, Merci, euh, merci madame la présidente. Merci, Vous parlez en anglais ou en français? En français. En français, d'accord. Puhutteko englantia vai ranskaa? No ranskaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenet. Minulla on ilo esitellä tekemämme työtä tänään ja haluan kiittää koko työtiimiä, joka osallistui tämän työn tekoon Eric Lambert. Hän tekee työtä Roomassa ja hän on myös Media Consulting Groupin työssä mukana. Tätä työtä meiltä pyysi kulttuurivaliokunta parlamentissa noin puoli vuotta sitten ja Kysymys kuului, voitaisiinko luoda kiinteän hinnan järjestelmä. Ja tässä kyseessä oli pelkästään audiovisuaaliala. Missä määrin tällainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ja sitä toteuttaa? Me jouduimme työssämme rajoittumaan musiikki- ja audiovisuaalialaan, koska arvoketjussa ja kulutustottumuksissa on niin valtava vaihtelu. On kulttuurisia tekijöitä, sähköinen kirja, muun muotoisia luovia teoksia ja niin edelleen. Niin ikään teimme eron myös musiikin ja toisaalta audiovisuaalialan välillä, koska sielläkin kulutustottumukset poikkeavat toinen toisestaan. Tässä työssä pääseikka liittyy siihen, että pääongelmiksi tunnistettiin moninaiset sidosryhmät, asianosaiset digitaalisessa ympäristössä, musiikkialalla ja audiovisuaalialalla. Ja konsensuksen löytäminen näin ollen on äärimmäisen vaikeaa, lähestulkoon mahdotonta. Ja kuitenkin tämä olisi keskeinen tavoite, jos pyrimme eh, kiinteän hinnan järjestelmään. jakelukanavien moninaisuus myös voidaan nähdä tietysti myönteisenä. On moninaisia jakelukanavia, mutta se myös monimutkaistaa tilannetta hallinnoinnin ase- äh, näkökulmasta. Tällainen digitaalinen arvoketju ottaa huomioon uusia toimijoita ja sen, miten arvo jakautuu ja tietysti konsensuksen löytäminen näin ollen on äärimmäisen vaikeaa. Kulutustavat kulttuurialalla ovat muuttuneet huomattavasti. Pitkän aikaa audiovisuaaliala eli jonkinlaista sisällön ja tuottajien aikaa, mutta nyt eletään kuluttajien aikakautta. sisällön kiinteän hinnan järjestelmässä pitäisi ottaa siis huomioon kaikki nämä erilaiset toimijat ja hyvin vaikea konsensuksen pääseminen. Euroopan parlamentti myös pohtii tätä kysymystä, jotta saataisiin aikaan poliittinen päätös. Siinä tarkoitus on päästä järkevään ratkaisuun, ottaa huomioon eri osapuolten vastalauseet ja näkökulmat. Ja jos halutaan tällainen järjestely luoda, niin totta kai kaikki osapuolet on tähän laadintaan otettava mukaan, muuten se on käytännössä mahdotonta. Meillä tehtävänä oli vastata kolmeen tavoitteeseen pääasiassa. Ensinnäkin tarkoitus on taata korrekti, oikeudenmukainen korvaus luovalle yhteisölle ja tekijöille. Ja äärimmäisen tärkeää on se, että tätä arvoa täytyy, täytyy jakaa selkeällä, avoimella tavalla, tasa-arvoisella tavalla. Meillä on oltava vankat puitteet, jotta voimme huomioida myös yksittäisen kuluttajan, käyttäjän, loppukäyttäjän Oikeastaan työssämme nousi esille myös se, että meidän täytyy huomioida myös niin sanotut satunnaispiraatit, jotta heillä olisi mahdollisuus päästä laillisen toiminnan piiriin tämän kiinteän hinnanjärjestelmän kautta. Tässä taulukossa esitimme pääasianosaiset tällä alalla ja pyrimme osoittamaan, mitä me saimme selville kenttätutkimuksesta. Jos katsotte tätä taulukkoa, niin havaitte, että siellä on kuluttajat, tekijät, taiteilijat, teollisuus ja palvelun tarjoajat ja heidän mahdolliset kantansa, taikka siis kyllä tai ei muodossa sen suhteen, jos tällainen kiinteän hinnan järjestelmä luotaisiin. Kansalaiset ja kuluttajat ovat noin yleisesti sanottuna myönteisesti suhtautuvia tähän järjestelmään. Tietysti kuluttajat korostavat sitä, että järjestelmä ei saa olla liian kallis. Osa kuluttajista on varsin myönteisiä, mutta jos sitten äh, sisällön tuottajien, jos luojien näkökulmasta tulot ovat riittävät, he suhtautuvat siihen myönteisesti, mutta jollei, niin kielteisesti. Sitten kielteisesti suhtautuvat, jos heidän kanssaan lähtee keskustelemaan aiheesta, niin nousee esille välittömästi kaksi kysymystä. Olemassa olevaa laillista tarjontaa ei saada tappaa. Uudella järjestelyllä täytyy olla valppaana sen suhteen, että hallintokulut eivät saa nousta liian korkeiksi. Teollisuus on vastaan uutta järjestelmää ja palveluntarjoajat niin ikään vastustavat, koska he nimenomaan huolehtivat tästä laillisesta tarjonnasta. He eivät halua tulla nähdyiksi veronkeräjinä jos tämä vero korvaisi sitten jotakin muita jo olemassa olevia maksuja, niin voisi olla mahdollista keskustella aiheesta. Konsensuskysymys on keskeinen tässä arvoketjussa ja kaikki eivät suinkaan ole samaa mieltä. No sitten, jos analysoimme tilannetta hieman tarkemmin, pohdimme hintakysymystä, joka oli niin ikäkeskeinen kysymys. Arvon lisäksi hinta tietysti määrittää kuluttajien suuntautumista. Tässäkin vaihtelu on suurta. Toisaalta musiikkimaailman suhteen siellähän on jo laillista tarjontaa aika lailla imuroinnissa. Meillä on Spotify, Deezer ja muita palveluita jo nyt olemassa. Tärkeää on, että tämän tarjonnan suhteen kyseessä on joko hyvin pienen korvauksen tai jopa ilmaisen palvelun tarjonnasta olipa sitten sisältömäärä mikä tahansa. Niin ikään jakolintoja, jakolinjoja on syntynyt musiikin ja audiovisuaalialan välille tähän kysymykseen. Hyväksyttävyyden näkökulmasta hinta ei saa olla liian pienikään, koska tavallaan se yhdistettäisiin siihen, että, että nämä teokset ovat ikään kuin ilmaisia – ja toisaalta pitää pystyä kilpailemaan laillisen tarjonnan kanssa. Kiinteän hinnan kysymys on äärimmäisen tärkeä ja sitä täytyy analysoida hyvin täsmällisesti. Me teimme Ranskan markkinoilta hieman täsmällisempää, syvällisempää analyysiä eri käyttötapojen suhteen ja sieltä olemme voineet todeta, että tämän tulon pitäisi olla ainakin yhtä suurta kuin tilausvideoiden ja yksityisen kopioinnin tulovirran tällä hetkellä, eli noin 56 ja 28 miljoonaa Ranskassa tällä hetkellä. Kun ajatellaan vertaisverkkoja ja tiedostojen jakoa sosiaalisissa verkostoissa – niin oikeastaan kyseessä olisi se, että laillista tarjontaa laajennettaisiin. Ja tietysti sitten palvelun tarjoajat tässä joutuisivat keräämään hallinnollisia kuluja, jotka eivät saisi nousta liian korkeiksi. Meillä on olemassa olevaa tarjontaa, laillista tarjontaa. Kuluttajille on ensinnäkin annettu luovuttava se vaikutelma, että hän saa arvoa maksamalleen hinnalle. Ja toisaalta täytyy luoda lisäarvoa tälle alalle, koska jos hinta on liian matala, niin arvoa ei synny riittävästi, tarjonta ei monipuolistu ja näin ollen teollisuus tämän ehdotuksen hylkäisi systemaattisesti. Me olemme äärimmäisen varovaisia arvioissamme. Kenties 4,99 euroa voisi olla hintataso näillä tutkimimillamme tyyppimarkkinoilla. Tämä olisi siis audiovisuaalialin osalta kiinteä hinta. Tietysti hinnat vaihtelevat maasta toiseen ja sisällöstä toiseen. Tämäkin liittyy hintakysymykseen ja E, e, Euroopan jäsenvaltioihin ja hintavaihteluihin niissä. Tämäkin täytyy huomioida. No, minkälaista kiinteää hintaa me voisimme kuvitella käyttöön otettavaksi järjestelmäksi? Tietysti kun pyrimme konsensukseen ja hyväksyntään, niin jos harmaita alueita pystytään vähentämään kun ajattelemme sitä, mitä laittomasti tehdään tällä hetkellä ja miten voisimme saada kuluttajia, toimijoita laittoman toiminnan piiristä laillisen toiminnan pariin. Kiinteän hinnan järjestelmällä ei ole muita mahdollisuuksia kuin toimia kollektiivisen hallinnoinnin järjestelmän puitteissa. Toinen ehto on se, että tarjolla on maksimaalinen määrä tarjontaa. Toteutettavuuden kannalta parlamentin näkökulmasta tärkeää on se, että ei tarvitsisi lähteä muuttamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, vaan käytettäisiin olemassa olevaa lainsäädännöllistä välineistöä. olemme osoittaneet, että meillä on jo olemassa lailliset puitteet tällaisen kiinteän hinnan järjestelmän käyttöönotolle. Ja me sitten vielä verifioimme tilanteen, että jos käytämme vertailukohtana kaapeli- ja satelliittidirektiiviä, ja tätä kautta voimme osoittaa, että direktiivi ei ole luonut uusia poikkeuksia eikä ole ottanut käyttöön minkäänlaista pakollisen lisenssin käyttöluvan järjestelmää vaan nimenomaan kyse on oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista. Sen tehtävänä on pitää kiinni oikeuksista ja jakelusta tulojen suhteen niin, että oikeudenomistajat saavat sitten korvauksen teosten käytöstä. kun ajattelemme vertaisverkkojen, vertaisverkoissa tapahtuvaa imurointia, niin tässä kyse on rajoitetuista oikeuksista ja tietysti oikeuden haltijat myöntävät sitten kollektiivisen hallinnoinnin järjestölle valtuutuksen pitää kiinni heidän oikeuksistaan. Kyse olisi oikeudesta imuroida ja myös ladata verkkoon, saattaa saataville tällaiseen vertaisverkkoon sisältöä. Kyseessä on myös se, että rajoitettaisiin loppukäyttäjien tiedostojen vaihtoa. Tässä tietysti jätetään kaikki liiketoiminnallinen, kaupallinen toiminta äh, ulkopuolelle. Kyseessä olisi rajallinen määrä äh, henkilöitä, puhutaan jonkinlaista perhepiiristä tai läheispiiristä, vaikka nyt ei varsinaisesta fyysisestä perheestä välttämättä puhuta, mutta joka tapauksessa vertaislähipiiristä. Sitten streaming, niin sanottu suoratoisto. Se ei ole mukana tässä työssä, koska siihen liittyy muita juridisia kysymyksiä, joita ei pyydetty huomioimaan tässä tutkimuksessa, mutta jotka kyllä liittyvät aiheeseen, josta voimme puhua. Me tunnistimme kri- tietyt ö, ö, kriittiset kysymykset, markkinointihinnan, hallinnointihinnan taso. 43 menestystekijää pystyimme tunnistamaan. Nämä eivät ole minkäänlaisia etappeja tai suosituksia luonteeltaan, vaan nämä ovat oikeastaan jonkinlaisia huomioitavia seikkoja, jotta voitaisiin olla varmoja, että äh, päästäisiin tavoitteisiin. Poliittinen toteutettavuus oli yksi esitetyistä kysymyksistä. On aivan selvää, että tämä järjestely ei mahdollista sitä, että piratismi saataisiin loppumaan kerta kaikkiaan. Tämä järjestely ei myöskään voi korvata sellaisia kaupallisia järjestelmiä, jotka ovat jo olemassa, vaan se toimisi täydentävänä elementtinä luovalle yhteisölle. Tarkoitus olisi päästä sellaiseen vaiheeseen, että vastustusta olisi mahdollisimman vähän, tai ainakin tämä vastustus, oppositio olisi mahdollisimman pieni. Tätä kautta pääsisimme tarvittavan hallintojärjestelmään ja samanaikaisesti on mahdollista tehostaa audiovisuaalialan piraattismin vastaista taistelua. Näiden kahden järjestelmän täytyy edetä rinta rinnan yhdessä. Taloudellinen toteutettavuus, se tuli jo esille, on äärimmäisen tärkeää varmistaa oikea hinta eri hinta sen suhteen, mitä toteutetaan musiikkialalla ja toisaalta AV-alalla, elokuva-alalla. Niin ikään pitää varmistaa, että hallinnointikulut ovat yhteen sopivat todellisuuden kanssa ja että myös oikeuden omistajat arvoketjussa voivat ne hyväksyä. Meillä ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia, kun otetaan huomioon nämä suuret haasteet, päästä tässä työssä sellaisen vaiheeseen, että pääsisimme minkälaisen lopputulemaan lopullisesti. Hallinnointikulut ovat tietysti keskeinen kysymys myös CRMOn kannalta. Mehän tiedämme, että oikeuden omistajat ja järjestöt hyödyntävät tietysti tätä muutaman kuukauden yksinoikeusaikaa teostensa levittämisessä, saavat siitä merkittävät tulot. Meillä on myös yhtä aikaa toteutettavia teosten julkaisutapahtumia esimerkiksi niin, että yhtä aikaa teos tulee esitettäväksi eri kanavia käyttäen. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Me emme pysty näin brutaalilla ja nopealla tavalla ratkaisemaan näitä isoja ongelmia. Eli tulojen jaossa jakelukanavat täytyy huomioida. Ja Näitä tietoja täytyy pystyä myös vaihtamaan. Poliittisesti tätä hanketta pitäisi pystyä edistämään oikeudenomistajien keskuudessa. Jos sisältö, sisältöä ei ole tarjolla riittävästi, niin hinta tietysti aina nousee liian korkeaksi suhteessa tarjontaan. täytyisi myös pystyä vakuuttamaan näitä oikeuden haltioita siitä, että kannattaa olla mukana näissä kokoelmissa, jotta sitten sitä kautta tuloja tulee. Tällä tasolla kyse voi olla siitä, että vain palvelun tarjoajat tarjoavat tällaista palvelua esimerkiksi kuukausimaksun kautta. Tämä nähtäisi jonkinlaisena vakuutuksena jonkinlaisena lisäpalveluna tai tuotteena, niin kuin vaikkapa supermarketissa on jonkinlainen ympäristövero. Kuluttaja voisi ymmärtää, että kuukausittain tietty määrä euroja menee tämän kiinteän sisällön maksuun. Ja sitten kuluttaja tietäisi, mitä tällä summalla katetaan. Eli kuinka paljon sisältöä tämä maksu kattaa ja kuluttajalla olisi sitten tietty määrä äh, sisältöä käytössään. Kyse ei ole fyysisistä julkaisuista, minkäänlaisista kausijulkaisuista tai kuukausittain ilmestyvistä fyysisistä tuotteista. Sitten kun rahat on kerätty, niin rahat kulkisivat arvoketjussa äh, oikean väylän kautta luojille, luoville toimijoille. Ja jotta tämän tyyppisen tilanteeseen päästäisiin, niin va- nämä varat, tuotot kerättäisiin kuukausi, kuukausittain. Ne kulkisivat oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin järjestöjen kautta ja tässä tietysti palvelun tarjoajat olisivat keskeisessä roolissa. Palvelun tarjoajat eivät joutuisi valvomaan sitä, että mitä on imuroitu, mitä on ladattu, ja näin ei syntyisi minkäänlaista yksityisen, yksityisyyden suojan rikkomusta. Oikein yrityksien kollektiivisen hallinnoinnin toimijat välittäisivät sitten korvauksen oikeudenhaltijoille tietyn metodologisen laskentakaavan mukaisesti. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää sen takia, että e, kiinteän hinnan järjestelmän voisivat myös oikeudenhaltijat, luovilla aloilla toimijat hyväksyä. Me emme voi lähteä sanelemaan, mitä täytyy tehdä jos nyt ajattelemme vaikkapa satelliittitarjontaa tällä hetkellä, niin siellä nimenomaan tämä jakelukanavakysymys on jatkuvasti esillä. Tässä työssä on mentävä pidemmälle ja on todettava, että tällaisia toimia ehdotetaan. Onko kyseessä olemassa oleva myynti, onko muita metodeja, joka voisi olla perusteena. Tähän vaiheeseen, tässä, tässä työmme vaiheessa emme halunneet vielä mennä, koska tämä olisi vaatinut äärimmäisen paljon yhteydenottoja eri sidosryhmiin. ne, jotka eivät tunne tätä alaa, niin kyseessä ovat kaapeli- ja satelliittioperaattorit, jotka keräävät maksuja välityksestä, sisältöjen välityksestä kaapeliverkostoissa ja satelliittiverkostoissa. Ja sitten JKAlle välittävät nämä maksut, jotka he keräävät palvelun tilaajilta. Sitten järjestö kaksi kertaa vuodessa jakaa tulot niiden ilmoitusten kautta jota oikeudenomistajat ovat sille jättäneet. Tärkeää tässä mallissa on se, että kaikki ammattilaiset ja kaikki tahot, kaikki maat, mukaan luettuna amerikkalaiset, ovat siinä mukana. Eli tämä malli on ollut käytössä nimenomaan kaapeli- ja satelliittialalle, ja sitä ei enää kyseenalaisteta, koska kaikki osallistuvat siihen ja hyötyvät tästä järjestelmästä. Kerätyt summat sitten jaettaisiin oikeudenhaltijoille ja tällä katettaisiin äh, luovien alojen toimijoiden äh, palkkiot. Kysymys siitä, että Euroopan tasolla – koska meillähän on olemassa jo kollektiivisen hallinnoinnin järjestelmiä. Ja nämä varat sitten todellakin kerättäisiin tätä kautta ja jaettaisiin eteenpäin. Tutkimus täytyisi toteuttaa niin, että siinä huomioitaisiin erot toisaalta musiikkialan ja toisaalta AV- ja elokuva-alan välillä ja toisaalta maitten väliset erot. Eli minkälaisen maksutason palveluntarjoajat voisivat hyväksyä? Olisiko se 1 prosenttia, 2 prosenttia vai 4 prosenttia? Ja mikä olisi metodi, jolla varoja jaettaisiin, palkkioita jaettaisiin? Kiitokset. Käytitte lähes kaiken ajan puheenvuorossanne, eli nyt meillä on enää kymmenisen minuuttia aikaa. Ja puheenvuoron ensimmäisenä jäsenestä Sarova Trypper. Voisin aloittaa ensinnäkin viittauksella Bolonian prosessiin siellä puhuttiin hyvin paljon filosofiasta. Uskon, että tässä kysymyksessä voimme pohtia sekä filosofisesti että poliittisesti asioita, ja kysyä on peruskysymyksistä. Ensinnäkin digitaalivallan kuumous on muuttanut meidän elämäämme. Helmut Duhl totesi, että kuumous on sellainen, se vaikuttaa enemmän kuluttajaan kuin tuottajan, mutta mutta tällä hetkellä monikaan kuluttaja ei maksa. Ja sen vuoksi kulttuuripuolella on rahoitusongelmia. Tämä ei ole kestävä malli. Tieto suojan liittyy monia tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Meillä on sellainen ilmiö, joka on vanhojen ja uusien monopolin välinen vastakkainasettelu Google, internetpalveluntarjoajat ja teleliikennealan yrittäjät ja uudet monopolit saavat rahaa siitä, että voivat käyttää hyödyksen tilannetta ilman, että maksavat siitä, mitä käyttävät. Ja tämmöinen kestävä malli. Minä uskon, että yleisesti ottaen tässä voidaan esittää kysymys, pitäisikö internetpalveluiden tarjoajat saattaa erilaisen sääntelyn alaisuuteen kuin tänä päivänä niin, että olisivat poliittisesti velvoitettuja myöskin maksamaan korvauksia varmistamaan, että tekijät saavat korvauksia. Mikä on sitten kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa? Ja mitä tulee ei-kaupalliseen vaihtoon ja vaihtofoorumeihin? No, esimerkiksi Pirate Bay on Ruotsissa kielti vähän aikaa sitten, Saksassa kielti vähän aikaa sitten eh, nettisivu, jolla pystyy, josta pystyy lataamaan eh, elokuvia. Mikä on sitten yksityistä ja mikä on julkista? Tässä, on sel- tässä täytyy tehdä selkeä rajanveto. Tämä liittyy hyvin monia filosofia kysymyksiä, jotka on esitetty, johon täytyy löytää ratkaisuja. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä, jotka ovat laatineet tämän tutkimuksen. Kiittäisin siitä, että he ovat eh, ottaneet mukaan monia seikkoja, ylimääräisiä seikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon pilaan, palaan vielä eräseen seikkaan, mutta ensin lisenssijärjestelmästä. Tehdään tätä lisenssijärjestelmää, että nyt lähde siitä, että pitäisi tekijänoikeuksiin puuttua, vaan pikemminkin lisenssit, äh, tekijätä äh, ja digi, sitten nämä kollektiivisen hallinnon järjestöt äh, ja lupamaksut. Tehdään tällaista niin, että tämän kautta jollakin tavalla saataisiin laillisen järjestelmän piiriin toimijoita ja sitten voitaisiin tällä laillisella alalla sitten vaihtaa tiedosta. Tämä on mielenkiintoista, kun tämä tekee selväksi sen, että juuri digitaalimaailmassa tarvitaan näitä kollektiivisen hallinnon järjestöjä. Esimerkiksi silloin, kun on kyse lisenssistä, koska muuten ei ylipäänsä pystytä uudessa digitaalisessa maailmassa käyttäytymään asemakysellä tavalla. Te teette jotakin konkreettisia ehdotuksia, miten esimerkiksi erotetaan musiikkiala audiovisuaalisesta alasta, kirjallisuus, ki- kirjallisuudessa sitten niin ikään olisi erillään sitten nämä sosiaaliset verkostot. Voidaanko tässä ylipäänsä tehdä tällaisia selkeitä rajanvetoja? Ja sitten olemassa kun tarkastetaan sosiaalista mediaa, siellä vaihdetaan kirjoja, musiikkia, ties mitä. Tämä on tärkeä kysymys tämäkin. Rajanveto on siellä vaikeaa. Toivottavasti löytää ratkaisuja juuri näiden datapakettien osalta – ja, ja maksut, maksupuoli, esimerkiksi smartphone, älypuhelin, sen käyttömahdollisuudet ja miten sen kautta käytetyt tiedot tai data, miten niistä peritään maksua. Teidän mallinne audiovisuaalisen alan tiedosten vaihtamisesta, miten tämä toimii sitten laittomasti miten tämä saataisiin lailliseksi ja miten valvonta hoituu. Teidän täytyy vielä nyt äh, selvittää tätä kysymystä, kun minulle ei tullut selväksi, miten internetpalvelun tarjoajalla voisi olla suurempi rooli ja miten voitaisiin teknisesti tämä hoitaa kuntoon ja mitä tietosuojelongelmia tässä tulee vielä eteen. Tässä olivat nämä minun kaksi kysymystäni, ei enempää. Niin- Minäkin haluaisin ja sanon nyt tietoisesti tästä ensimmäisestä tutkimuksesta kiittää, koska olen samaa mieltä monien kanssa täällä siitä, että meidän tulee varmasti syventyä tähän aiheeseen entistä paremmin, jotta voisimme saada aikaan jotain järkeviä konsepteja. Helga Trypel tuossa jo tämän perusajatuksen hyvin osuvasti esittikin. Ja mitä näihin maksuihin tässä ehdottamassa mallissa tulee, niin äh, minkä, minkälaisen laskukaavion kautta ne sitten välitettäisiin nämä maksut äh, näille erilaisille äh, luoville tahoille, taiteilijoille, muusikoille ja niin edelleen, koska tämän jaonhan tulisi olla reilu. Toinen kysymys, joka mieleeni nousee, on seuraava. Te puhutte rinnakkain elosta. Tällaiset kaupallisen, kaupallisen tarjonnan sekä sitten tämän paketti hinnan rinnakkainen elosta. Minkä suuri vaikutusta jo olemassa olevalla laillisella teosten käytöllä on tähän maksulliseen järjestelmään verrattuna sitten tätä uutta ehdotusta. Nythän nämä laitontaa käyttöä, sisällön kulutusta ja levitystä on ollut aika paljon. Eli kuinka paljon tällä on vaikutusta olemassa olevaan tarjontaan? Vähentääkö se olemassa olevaa tarjontaa? Onko tästä tutkimuksia vai pitäisikö tätäkin vielä ehkä tutkia? Kiitos. Vatimo vielä ja sitten pitäisikin lopetella. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Olisin esittää aivan lyhyen ja yksinkertaisen kysymyksen. Oletko tutkimuksen tekijät ottanut huomioon erityyppiset levitysmenetelmät, esimerkiksi Skype, radiotoiminta, ra- kummankin välityksellä voidaan välittää musiikkia. Ihmiset maksavat lisenssejä näistä. Ja tämä pätee myöskin Sky tyyppisen toimintaan, niin en oikein ymmärrä, miksi ei voida käyttää tämän tyyppistä mallia pohjana. Voisitteko pohtia tätä? No niin, olkaapa hyvä. Niin minä jo sanoin, että ei ole enempää aikaa. Herra Modo, olkaa hyvä. Je vais essayer de répondre à un ensemble de questions. Eric, euh, qui est à côté de moi. Et... Kiitoksia. Minä voin vastata omat osaten kysymyksiin sitten viruskaverin voi niin ikään vastata muihin kysymyksiin. 50 otettiin tässä pohjaksi hypoteesina, tai siis tämä, kun pohdittiin, että sitä, että olisiko 50 henkilöä liian laaja piiri. En nyt enää muista, mihin tämä pohjautuu, mutta taustalla oli muistaakseni tutkimus, joka liittyi näihin vertaisverkkoihin 27-28 kaveria yleensä ihmisillä on, joiden kanssa vaihdetaan tätä tietoa, eli tätä alle 50 joka tapauksessa. 30 oli tämän tutkimuksen tulos. Emme katso, että kyse olisi maailmanlaajuisesta toiminnasta ja tuhansista ja tuhansista vertaisa kumppanista, joiden kanssa tietoa vaihdetaan tai dataa vaihdetaan, vaan pikemmin kyse on tällaisesta perhepiirissä, lähipiirissä tapahtuvasta vaihdosta. Tämä oli ensimmäinen vastaukseni, mutta voin vielä pohtia, ottaa esiin tämän tutkimuksen. Tämä oli meidän tutkimuksemme, vaan hiljattain laadittu toisen laatijan tekemä tutkimus, johon tämä luku perustui. On selvää, että tänä päivänä esimerkiksi tarjonta on esimerkiksi elokuva puolella, kun tarkastellaan amerikkalaista elokuvatuotantoa tai eurooppalaista elokuvatuotantoa samanaikaisesti kuin elokuvat olivat elokuvateatteriin Samanaikaisesti ne ilmestyvät myöskin DVDnä ja sitten tilausvideona joten tämä on laillista tarjontaa. Oikeudenhaltijat ja jakelijat, äh, niitä täytyy voida toimia markkinoilla, vaikkakin samanaikaisesti on mahdollisuus, että kun maksaa kolme euroa tai viisi tai kuusi euroa tällaisen maksun, niin voi sitten muuta kautta saada tämän saman tämän saman palvelun. Tämä ei, ei saa sitten olla haitaksi oikeudenhaltijoille. Ja kun on investoinut sisältöön sen tuottamiseen, siitä täytyy saada vastaava korvaus. Katsomme, että tämä jakokaava on ehkä asia, joka täytyy hoitaa kunta, kun tarkastellaan sisällön tuottajaa ja levittäjää ja niin poispäin. Mutta voidaan tietenkin toistakin menetelmää. Olemassa monia vaihtoehtoja. Esimerkiksi yksityisellä puolella voidaan kerätä nämä rahat ja sitten jakaa ne täysin tuottajien takaa näiden taiteen tekijöiden välillä. Tässä on tärkeää toimia täsmällisesti ja hoita asian sellaisen kuntoon, että kun on kyse kuitenkin kohtuullisen suurista summista, kun ajatellaan esimerkiksi 20 miljoonaa euroa 20 miljoonaa eurooppalaista, jotka maksavat kaikki jo, jo 4,99. Tästä tulee valtavan suuri määrä rahaa ja se pitää jakaa. Ei summittaisesti vain jonkin jakokaavan mukaisesti, oikeudenmukaisesti tekijöiden välille, taiteilijoiden ja myöskin tuottajien kesken. Mikä tämä yksi kysymys olikaan? erikseen? voit ehkä vastata tähän muihin kysymyksiin. La difficulté dans le monde numérique. Digitaalisessa maailmassa on hyvin vaikeaa oikeastaan määritellä, kuinka pitäisi mitata tätä sisältöä. Onko ne bittejä vai, vai miten tämä datan määrää mitataan? On hyvin vaikea sanoa, että yksi lause runosta on halvempi kuin 300 sivun mittainen filosofian kirja. Kyse ei ole niinkään tästä, tästä määrästä, tiedon määrästä tai sisällön määrästä. Tämä on todellakin todellinen ongelma. Kenties olisi helpompi mitata välitet, välitetyn datan määrää, mutta se ei heijasta kulttuurisia arvoja. Ja sitten sananen varojen jaosta. Tässä kuvaltiin sitä, mitä tapahtuu oikeudenomistajien suhteen, millä kriteereillä tämä jako tapahtuisi. Imuroidun datan määrä ei voi olla ainut kriteeri. Usein kyse on tilausmaksuista, kuukausimaksuista. Tätä kautta ei voitaisi saada käsitystä markkinoiden jakautumisesta, miten, siitä miten kuluttajat ovat kiinnostuneita tietyistä tarjouksista, tietystä tarjonnasta. Meillähän on tilaustelevisiomalli, maksutelevisiomalli. Eli jos on tilausmaksun maksanut, niin silloin kyse on laillisesta tarjonnasta ja silloin täytyy sopimus allekirjoittaa. Me katsomme, että on tärkeää tuoda laillisuuden piirteen, piiriin sellainen käytäntö, joka on yleistynyt digitaaliympäristössä, mutta kyse ei ole tietystikään siitä, että taloudellista realiteettia muutettaisiin, luovien alojen suhteen. Toisaalta on myös tarve välttää väärinkäytöksiä ja luoda sanktioita. Täällä puhuttiin jossain määrin tällaisesta jäljitystoiminnasta, jota voidaan jäljittää rikkomuksen tekijöitä – tietenkään sellaisia ei lähdetä seurailemaan eikä rangaisemaan, jotka ovat syyttömiä, jotka toimivat laillisuuden piirissä. Lisäsi vielä jotakin siihen, mitä herra Berlinger sanoi Sky-järjestelmästä. Tuo järjestelmä todellakin sallii, mahdollistaa sen, että voidaan ottaa käyttöön joko kiinteä hinta tai kun kyse musiikista tai audiovisuaalista alasta – Ja mikäli on käyttänyt enemmän tätä, ladannut enemmän kuin mitä sopimuksessa luki, se joutuu maksamaan lisää. Tämäkin on yksi tapa toimia. Luova ala varmaan hyväksyisi tämänkin vaihtoehdon. Kiitos, kyllä tämä hyvin monimutkaiselta vaikuttaa ja minulla ainakin on sellainen vaikutelma yhdessä Rouva Tryppelin kanssa, että meidän tulisi keskustella tästä vielä jatkossakin nämä 10 minuuttia eivät nyt suinkaan riitä. Kyllä se on erittäin hyödyllistä ja erittäin tarpeellista meille ja siksi kiitämme todella tästä hyödyllisestä tarpeellisesta esityksestä Ja koordinaattorien kokouksessa, kun keskustelemme sisällöstä vielä, niin menemme sitten vielä näihin yksityiskohtiin ja katsomme tulevaisuutta. No niin, nyt tämä kokous päättyy ja koordinaattorien kokous alkaa. Iski.